puhe teille, puheenjohtaja, parlamentin täysistunnossa. Joten sovimme, että se voisi olla vähän pidempi, koska herra puheenjohtaja halusi esitellä omat näkemyksensä muistakin muistakin asioista, myöskin institutionaalisista asioista hänen toimikautensa aluksi. Joten ehkä 15-20 minuuttia riittää teille puheenjohtaja Selvä, hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. I'm delighted. Puhemies, hyvät kollegat, olen iloinen, että saan tämän tilaisuuden osallistua keskusteluun kanssanne. Ei vain kertoakseni epävirallisesta valtioiden ja hallitusten päämiesten kokouksesta kaksi viikkoa sitten. Sehän siis oli epävirallinen kokous, jolla ei ollut jossa ei tehty mitään virallisia päätöksiä, mutta tarttuisin tähän tilaisuuteen myös, jotta voin tavata teidät jo alkuvaiheessa omaa kauttani. Jos olisin odottanut ensimmäisen viralliseen tilaisuuteen, äh, kokous pidetään maaliskuun lopussa, silloin en olisi tullut parlamenttiin ennen huhtikuun loppua, siis viisi kuukautta oikeastaan sen jälkeen, kun minut oli nimitetty Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi. Tämän takia haluan tarttua tähän tilaisuuteen ja selittää, miten itse näen tehtäväni ja roolini Käytän tähän muutaman minuutin, jotta ei sitten jouduta palaamaan tähän jatkossa. Luonnollisesti aina on ollut Eurooppa-neuvostolla puheenjohtajisto. Tietenkään se ei ole sama kuin Euroopan presidentti, niin kuin mediassa on sanottu. Siis mitä tässä nyt on muuttunut? Kolme pientä asiaa, mutta jotka yhdessä ajan kuluessa mahdollisesti vaikuttavat huomattavastikin. Ensinnäkin jatkuvuus. Aikaisemmin joka ku, kuudes kuukausi puheenjohtajavaltio vaihtui, siis joka toinen tai kolmas neuvoston kokous, joten oli vähän tilaisuuksia kehitellä pitkän aikavälin strategioita. Meidän kumppanimme kolmansissa maissa olivat hiukan hämmentyneitä, kun he aina tapasivat eri hallituksen päämiehen tai päänaisen, kun kokoontuivat EUn huippukokouksiin. Jatkuvuus on ratkaisevan tärkeä, kun halutaan rakentaa suhteita ja hoidetaan vakavasti vakavaa tehtävää. Toiseksi työn kokoaikainen luonne. Aikaisemmat puheenjohtajavaltiot samanaikaisesti joutuivat hoitamaan kansallisten hallitustensa toimia. Tämä mandaatti parhaimmillaankin oli sellainen, että pystyttiin antamaan vain puolet ajasta Eurooppa-kysymyksille, kun luodaan täysaikainen työ, virka, jonka tarkoituksena on johtaa Eurooppa-neuvostoa mukaan lukien ulkoinen toiminta Eurooppa-neuvostolla on, Eurooppa-neuvostolla on paremmat mahdollisuudet täyttää tehtävänsä Euroopan toimielinjärjestelmässä. Kolmanneksi hallitusten ja valtioiden päämiehet nyt valitsevat, kenet haluavat tähän tehtävään, eikä se tapahdu sattumanvaraisesti sattumanvaraisen rotaation kautta. Minä toivon, että nämä kaksi tarkoittavat sitä, että puheenjohtaja voin ottaa tuosta. Nämä kolme muutosta ovat kaikki käytännöllisiä muutoksia suhteessa aikaisempaan toimielin rakenteeseen. Mutta kun ne otetaan kaikki yhdessä, ajatellaan myös sitä seikkaa, että Eurooppa-neuvostosta nyt tulee toimielin omine oikeuksineen, silloin Eurooppa-neuvosto saa paremman mahdollisuuden täyttää sen tehtävät perussopimusten mukaisesti ja lainaan, kun määritellään yleisiä poliittisia suuntaviivoja ja prioriteetteja unionissa. Jotkut kommentaattorit ovat nähneet paljon enemmänkin tässä roolissa. Toiset ovat nähneet sinä vähemmän. Toisaalta jotkut ovat sitä mieltä, että Euroopan neuvoston puheenjohtaja on jonkinlainen presidentti, niin kuin valtion päämies olisi, kuten esimerkiksi Ranskassa. Toiset taas näkevät tämän tehtävän pelkkänä puheenjohtajuutena valtioiden päämiesten huippukokouksissa. Todellisuudessa tämä ei ole kumpaakaan. Tieten varmastikaan tämä ei ole mikään presidentti, jolla on oma toimeenpanovaltansa. Hänen pitää ilmaista nä- jotka edustavat kaikkien hallitusten päämiesten näkemyksiä. Toisaalta rooli ei ole pelkästään sellainen, että on puheenjohtajana, jakaa puheenvuoroja eri Eurooppa-neuvoston jäsenille, jotka puhuvat sitten huippukokoukseen aikana kun valmistellaan ja sitten hoidetaan jatkoa kokouksille ja edustetaan EUta ulkoisesti, esimerkiksi Euroopan komission puheenjohtajan rinnalla G20-kokouksessa ja kun toimitaan siltana kansallisiin pääkaupunkeihin ja toimielimeen selkeästi, selvästi ylittää pelkän puheenjohtajan tehtävät, joka johtaa kokouksissa puhetta. Pysyvän puheenjohtajan tehtävä on val- varmistaa jaettu käsitys suunnasta, ei mitään enempää eikä myöskään vähempää. Mihin olemme kulkemassa? Kuinka meidän pitää kohdella naapureitamme? Ketkä ovat päästrategiset kumppanimme maailmassa? Minne, missä haluamme olla 10-20 vuoden kuluttua, nämä ovat ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä. Mitä tulee omaan suhteeseen Euroopan parlamentin kanssa, perussopimus on tästä varsin lyhytsanainen. Siinä selkeästi vain vaaditaan, että minä raportoin teille Euroopan neuvoston kokousten jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että vähintään 40 kertaa vuodessa käyn täällä. Useimpina vuosina kuitenkin pidetään 506 kokousta ja jatkossa ehkä 5 kymmenen kokousta per vuosi. Ei mene kauaa siihen ennen kuin monetkin teistä ovat, olette saaneet tarpeeksenne minun näkemisestäni. Jatkossa tulen moninkertaistamaan suhteita parlamentin jäseniin. Minulla on ollut kokouksia ryhmien johtajien kanssa ja kuukausittaiset kokoukset pidän parlamentin puhemiehen kanssa. Minun roolini ei roolini pitäisi sotkea Euroopan komission puheenjohtajan tehtävän. Herra Barroso on täytäntöönpanovallan edustaja ja hän on vastuussa valitulle Euroopan parlamentille tätähän se välittää teille budjetti- ja lainsäädäntöehdotuksen, minä en näin tee. Komission puheenjohtajalla on läheiset päivittäiset suhteet Euroopan parlamenttiin, ei vähiten sen takia, että hän tekee niiden lainsäädäntö- ja budjettiehdotusten parissa, joista puhuin. Minun tehtäväni on pikemminkin varmistaa, että valtioiden ja hallitusten päämiehet voivat kollektiivisesti sopia kaikenkaikkisesta kattavasta strategiasta EUlle, mitä tulee sen sisäiseen kehitykseen ja myös mitä tulee sen ulkosuhteisiin. Minä viikoittain tapaan puheenjohtaja Barroson. Me olemme molemmat erittäin tietoisia tarpeesta välttää minkäänlaisia toimivaltakonflikteja tai väärinkäsityksiä siitä, kuka on vastuussa ja mistä. Julkinen mielipide kolmansissa maissa voi hyvinkin pitää tätä hankalana ja nähdä, ymmärtää ero komission puheenjohtajan ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan välillä. Minä olen erittäin luottavainen sen suhteen, että olemme oikeilla jäljillä. Tässä mielessä on myös tärkeää muistaa, että olen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja enkä ministerineuvoston puheenjohtaja. Nämä ovat kaksi erillistä toimielintä tällä hetkellä. Tavallinen neuvosto, joka on toinen haara lainsäädäntövaltaa Euroopan, parlamentin kanssa, sitä edelleenkin johtaa puheenjohtajavaltio ja tässähän joka ku, kuudes kuukausi puheenjohtajavaltio vaihtuu jäsenvaltioiden kesken vain silloin, kun on kyse ulko, ulkopolitiikasta, jolloin koordinoidaan täytäntöönpanevaa valtaa. Silloin pysyvä edustaja on siellä. Catherine Ashton siis, hän on ulkopolitiikan korkea edustaja. Tässä vaiheessa keskeytän ja haluan osoittaa kunnioitusta hänen tekemälleen työlle. kun aletaan moninaisia haasteita, jotka liittyvät yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, kun hän valmistelee ulkosuhdehallintoa. Hän todellakin ansaitsee meidän tukemme. Minulle tulee olemaan ilo tehdä hänen kanssaan läheistä yhteistyötä, kun edustamme ulkoisesti Euroopan unionia. Vain muutama sana, jos sallitte, Eurooppa-neuvostosta itsestään. Ensimmäinen virallinen kokous minun puheenjohtajakaudellani pidetään ensi kuun lopussa. Kuitenkin Meillä oli hyödyllinen epävirallinen tapaaminen. Mukana oli valtioiden ja hallitusten päämiehet Solven kirjastossa vain, täältä vain parisen metrin päässä. Johtuuko se sitten tästä intiimistä kirjaston tilasta vai että parlamentti oli niin lähellä, mutta joka tapauksessa erittäin hyviä keskusteluja me kävimme. Kuten minä sanoin, minä en voi raportoida mistään virallisista johtopäätöksistä teille epävirallisesta kokouksesta korkeintaan voin jakaa teidän kanssanne oman henkilökohtaisen johtopäätökseni keskusteluista. Olen lähettänyt kirjeen tästä Euroopan neuvostolle, Euroopan neuvostolle ja sitä on kierretty myös Euroopan parlamentissa. Tarkoituksena tässä epävirallisessa kokouksessa oli lähinnä laati, valmistella tulevia neuvotteluita siitä, miten voidaan parantaa Euroopan taloudellista toimintakykyä, kun pyrimme si pääsemään pois välittömästä talouskriisistä. Meidän pitää tarkastella tehtäviämme, tavoitteitamme ja kunnianhimomme tasoa. Teillä on erittäin hyvä paperi, jonka komissio puheenjohtaja on laatinut asiasta, mutta edelleen piti parantaa näiden kysymysten hallinnointia. Miten me jatkossa hoidamme integroitua eurooppalaista talouttamme e- e- maailman suurinta markkina-aluetta, jotta voimme parantaa taloudellista toimintakykyämme, performanssiamme yhdessä keskeisessä kysymyksessä, joka on EUlla edessä. Alkuperäinen mielipiteen vaihtomme tästä käsitteli sitä, kuinka asetamme tavoitteita, kuinka pyrimme niihin ja pääsemme niihin, miten arvioimme tuloksia. Pitkälti kyse on siitä, miten koordinoidaan kansallisia toimivaltuuksia samalla täysin käyttäen hyväksi EUn toimivaltuuksia ja välineitä, joita sillä on käytössään. Tämän takia tämä on tehtävä, jossa Eurooppa-neuvosto on aivan erityisessä roolissa, sopii sen erittäin hyvin. Solvein kokouksessa Eurooppa-neuvoston jäsenet sopivat siitä kaikki, että tarvitsemme parempaa, keskitytympää taloudellista koordinaatiota EU-ssa sekä makrotaloudellisessa politiikassa, erityisesti euroalueella varsinkin, ja myös mikrotalouden hoidossa. Monet näistä kysymyksistä ovat varsin teknisiä, mutta otetaan vaikka tämä ajatus siitä, että viedään, keskitytään vain muutamiin neljän viiteen taloudelliseen perustavoitteeseen. Nämä tavoitteet pitäisi voida määritellä ja eritellä kansallisesti. Ei ole mitään järkeä siitä, että on tulostaulu, jossa sanotaan, että siellä on, siellä on mukana 65 erilaista tietoa. Lisäksi Eurooppa-neuvoston jäsenet halusivat kantaa suurempaa vastuuta yhteistä eurooppalaista strategista, joka koskee kasvua ja työpaikkoja. Tällainen henkilökohtainen mukanaolo, sitoutuminen on ratkaisevan tärkeää. Meidän pitää siirtyä paperisuosituksesta todellisiin sitoumuksiin. Olin iloinen nähdessä, että tällaista sitoumusta ja kunnanhimotasoa pöydän ympäriltä löytyi. Haluan tätä kutsua sitten paremmaksi koordinaatioksi, paremmaksi hallinnoinniksi vai jopa taloudelliseksi hallinnoksi, niin avainkysymys on yhteinen sitoumus onnistua. Meillä oli hieno keskustelu myös siitä, kuinka paremmin voimme täytäntöön panna Euroopalla toimia Haitin jälleenrakennustyössä. Haluamme viedä tätä keskustelua eteenpäin ja pyrkiä paremmin täytäntöön panemaan humanitaarisen avun toteuttamista kohdennetulla tavalla. Ja sitten keskustelu siitä, miten EU pitäisi vastata strategisesti Kööpenhaminan konferenssin ilmastonmuutoksesta. Tätä käsitellään erityisesti seuraavassa Euroopan neuvoston kokouksessa. Odottamatta loputtomasti keskusteltiin tietysti myös Kreikan tilanteesta. Tai ainakin tämä oli odotettavissa. Minä itse otin tehtäväkseni sen, että halusin varmistaa, että tätä hoidetaan EUn toimielin puitteissa eikä sen ulkopuolella ja että sopimus, joka saatiin aikaan, sai hyväksynnän 27 hallituksen ja valtion päämieheltä, siis kaikilta mukaan lukien komission puheenjohtajalta ja Euroopan keskuspankin pääjohtajalta myös. Tällainen konsensuksen taso oli merkki siitä, että Kreikka myös hyväksyi oman vastuunsa ja pyrkii saamaan talousvajeensa uskottavalle tasolle, ja me osoitimme solidaarisuutta sen suuntaan, mikäli tarvetta on. Todella, todella odotan mielenkiinnolla käsitellä näitä kysymyksiä teidän kanssanne, ei vähiten sitä, miten voimme vastata kaikkiin näihin haasteisiin, joita unionilla on edessään. Puhemies, hyvät kollegat, minä voin vakuuttaa teille, että minulla on yksi kaikkein tärkein tavoite tulevina vuosina. Haluan varmistaa sen, että meidän yhteinen unionimme, unionimme pystyy olemaan tarpeeksi vahva sisäisesti, jotta se vois, voimme säilyttää oman sosiaalisen mallimme ja ulkoisesti niin vahva, että se pystyy puolustamaan etujamme ja heijastelemaan ulospäin arvojemme. Minä uskon, että me, meidän EU-toimielimemme voivat ja niiden pitääkin pystyä tekemään yhteistyötä näiden tavoitteiden puolesta. Kiitoksia. Dziękuję, pani. Kiitoksia Euroopan puheenjohtajalle puheenvuorosta. Nyt komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso, olkaa hyvä. Mr. President. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisin onnitella pysyvää puheenjohtaja Rompauta erittäin hyvästä eh, epävirallisesta eh, Eurooppa-neuvostosta ensimmäistä kertaa hänen puheenjohtajuutensa alaisena. Sen jälkeen, kun pääsimme yhteisymmärrykseen tärkeästä eh, julkilausumasta Kreikan suhteen, puhuimme Eurooppa 2020 strategiasta, kestävän kasvun ja työllisyyden strategiasta meillä oli mahdollisuus käsitellä tärkeitä politiikan alueita, haasteita ja analysoida näitä kysymyksiä, jotka komissio aikoo muodollisesti esittää ensi keskiviikkona. Ennen kriisiä talous oli edistymässä. Meillä oli 18 miljoonaa työpaikkaa, mutta nämä hyödyt ovat kadonneet talouskriisin myötä ja sen vaikutusten myötä BKT on laskenut neljä prosenttia vuoden aikana, työttömyys on noussut kymmeneen prosenttiin. Tämä on valtaisa isku hyvinvoinnillemme, uhka yhteiskunnillemme. Ja samanaikaisesti haaste eh, suurenee, eh, väestömme ikääntyy, kilpailukykymme heikkenee, verrattuna kilpailujoihimme, mutta meillä on myös suuria vahvuuksia. Meillä on maailman suurin markkinatalous, meillä on yhtenäismarkkinat, meillä on euroalue ja kaikki tämä on ollut erittäin suureksi hyödyksi kriisin aikana. Mutta tänä päivänä Euroopan on tehtävä tärkeä valinta. Melkeinpä elintärkeä valinta tulevaisuuden sukupolvien kannalta. Emme voi palata vanhoihin hyviin päiviin. Yksi vaihtoehto on rajoitettu muutos, äh, pienin yhteinen nimittäjä, joka tuo vähän uudistuksia, vähän kasvua, mutta me emme saisi mitään siitä takaisin, minkä menestimme kriisiin. Äh, silloin Eurooppa olisi äh, uudessa maailmassa toisen luokan sijalla. Meidän mielestämme pitää olla kunnianhimoisia, ja voimme olla kunnianhimoisia. Meidän pitää yrittää saada aikaan talouden strategia, joka vie Euroopan kilpailukyvyn tielle, joka luo miljoonia uusia työpaikkoja, mutta tätä ei voida tehdä vanhoin toimenpitein. Meidän täytyy nähdä, että nyt on kiire, että emme voi jatkaa kuten tähän asti. Se ei tule puolustamaan eurooppalaista elämäntapaamme ja sosiaalimalliamme päinvastoin. Nämä sosiaalimallit vaarantuvat, jos emme sopeudu yhä haastavampaan maailmanlaajuiseen ympäristöön. Tämä vaatii toimenpiteitä jäsenvaltioita. Me tarvitsemme eurooppalaisia toimielimiä, kumppaneita, yhteiskuntaa, ja tarvitsemme tämän parlamentin, Euroopan parlamentin aktiivista tukea tämän strategian muokkaamisessa ja sen välittämisessä kansalle. Ensi viikolla komissio aikoo määritellä tämän strategian pääelementit ja se tulee sitten muodollisesti esittämään Euroopan toimielimille. Se keskittyy kolmeen prioriteettiin, älykkääseen kasvuun, mukaanottavaan kasvuun, kestävään kasvuun. Ensinnäkin kasvuun täytyy liittyä tieto ja innovaatio, joka luo enemmän tulevaisuuden ajatuksia, eh, innovaatioita ja teknologioita. Toiseksi meidän täytyy luoda enemmän työpaikkoja, meidän täytyy luoda hyvinvoivia eh, terveitä yhteiskuntia, joissa kaikilla on oma roolinsa. Tämä antaa ihmisille pätevyyksiä ja taistella köyhyyden ongelmaa vastaan. Se ei ole ainoastaan kansallinen ongelma, vaan se on ongelma, johon me tarvitsemme yhteisen eurooppalaisen vastauksen. Ja lopuksi meidän sosiaalinen markkinataloutemme on päivitettävä, jotta se vastaa tulevaisuuden haasteisiin, kestävään kasvuun, ilmastonmuutokseen ja, ja resurssien luonnonvarojen puutteeseen. Meidän täytyy luoda parempia olosuhteita investoinnille, erityisesti PK-yrityksille, jotta eurooppalainen talous pystyy puolustamaan paikkaansa maailmanlaajuisilla markkinoilla. Mutta se tosiseikka, että emme ole onnistuneet näissä tavoitteissa, ei tee niistä vähemmän tärkeitä, vaan ennemminkin enemmän tärkeitä. Meidän kuvauksemme siitä, mikä Euroopan talous tarvitsee, ei ole niinkään tärkeää kuin meidän strategiamme, miten saavutamme sen. Strategian täytyy olla kattava. Me emme voi hyväksyä sitä, että vain kaikki tekevät eh, mukavat tehtävät ja jättävät suuret haasteet muille ja eh, sisämarkkinoiden loppuun saattamisessa on vielä haasteita eh, verotusjärjestelmissämme tavoissa, joissa käytämme määrärahoja, joilla käytämme määrärahoja talousvaikeuksien aikana. Toiseksi meidän strategiassamme on otettava mukaan kaikki yhteiskunnan osat. Emme voi saada eurooppalaista yhteiskuntaa oikeille urille tulevaisuutta varten, jos tästä syntyy sosiaalisia konflikteja. Siksi proaktiivinen lähestymistapa työllisyyden luomisessa ja köyhyyden torjumisessa on välttämätöntä. Siksi meidän täytyy myös uudistaa rahoitusmarkkinoita. Haluamme vahvat rahoitussektorin, joka pystyy rahoittamaan innovaatiot ja mahdollistaa yhteiskunnan kasvun. Rahoitusmarkkinat, jotka ymmärtävät, että on välttämätöntä saada aikaan tehokasta valvontaa Euroopan tasolla. Kolmanneksi emme saa sekoittaa yleisnäkemystä Euroopan taloudesta siihen, että kuka tekee mitä. Tästä ei pitäisi tulla keskustelu toimivaltuuksista. Meidän on nähtävä eurooppalaisen lähestymistavan lisäarvo. Tämä on tarpeen, kun meidän täytyy keskustella Yhdysvaltojen, Kiinan, Venäjän kanssa on selvää, että yhteisen lähestymistavan lisäarvo esimerkiksi G20 äh, huippukokouksissa, joka oli Euroopan ja Ranskan puheenjohtajakauden aloite, on todellakin tarpeen ymmärtää, että meillä on paljon enemmän painoarvoa, jos toimimme yhdessä. Ei ole mitään järkeä siinä, että ymmärrämme, että meillä on maailmanlaajuista keskinäisriippuvuutta, mutta emme hyväksy eurooppalaista keskinäisriippuvuutta. Tietenkin kansallisella tasollakin on paljon tehtäviä. On kansallista vastuuta, jota me odotamme hallituksilta, mutta me odotamme hallituksilta myös, että ne sitoutuvat eurooppalaiseen lähestymistapaan ja se on tarpeen. Ei ole kyse siitä, että toimivaltuuksia siirretään Brysseliin, ei laisinkaan, vaan on kyse siitä, että helpotamme tarpeellisten uudistusten tekemistä yhteiskunnassamme, jotta saamme aikaan enemmän hyvinvointia me onnistumme ainoastaan, jos toimimme yhdessä, emme toisiamme vastaan. Ja siksi me tarvitsemme uskottavaa omistajuutta kaikilla tasoilla. Ja kun me luomme nämä välineet, niin tulemme niitä käyttämään. Ja Eurooppa-neuvostossa näin, että tämä ongelma ymmärrettiin. Vertaan tämän päiv- tämänkertaisia keskusteluja viiden vuoden takaisin keskusteluihin, jolloin keskustelimme Lissabonin strategiasta. Ja voin sanoa teille avoin, avoimesti, että nyt hallitusten ja valtionpäämiesten joukossa näin paljon enemmän ymmärtämystä siitä, että täytyy toimia yhdessä ja että on myös ulkoisia paineita Euroopan taloutta kohtaan. Toivon eh, todellakin, että tällä kertaa kapea kansallinen sen edun ajaminen ei estä jälleen kerran sitä, että voisimme tehdä läheisempää yhteistyötä ja luoda eurooppalaista hallintoa. Me tarvitsemme myös eurooppalaisia tavoitteita ja konkreettisia suunnitelmia. Aiomme esitellä muutamia niistä. Esimerkiksi tämä innovaatio-ohjelma, uusi pätevyys, ohjelmaa, todellista teollisuuspolitiikkaa, digitaalinen agenda, eh, vihreitä teknologioita ja eh, erityisohjelma köyhyyden torjumista varten. Näillä hankkeilla on oma vaikutuksensa. Ne osoittavat miksi Eurooppa on osa ratkaisua ja ne osoittavat, että Eurooppa ei ainoastaan puhu, vaan myös toimii. Ja lopuksi haluaisin vedota teihin Euroopan parlamenttiin, että tukisitte näitä hankkeita vahvasti lainsäätäjänä, budjettiviranomaisena ja eurooppalaisten tointen edistäjänä kaikissa Euroopan kolkissa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitoksia puheenjohtajalle. Sitten poliittisten ryhmien nimissä puhuvat kansanpuolueen ja kristillisdemokraattien nimissä puheenjohtaja Joseph Daul. Puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja, hyvät kollegat. Eurooppa-neuvosto 11. helmikuuta oli ensimmäinen kokous, jota Herman Van Rompuy johti ja haluankin tervehtiä häntä hänen läs- ja hänen läsnäolonaan tässä ensimmäisessä istunnossamme. Hyvä herra Van Rompuy, meidän ryhmä odottaa teiltä paljon. Minä olen tyytyväinen tästä myönteisestä käytännönläheisestä puheenvuorostanne ja hyväksyn myös tähän sävyn, jonka haluatte saada esille myös neuvostossa, mutta odotan teiltä samoin ministerineuvostolta, että olette tietoisia siitä, että Lissabonin sopimuksen myötä teidän suhteenne meidän kanssamme Euroopan parlamentissa ovat muuttuneet luonteeltaan me olemme yhtäläisiä päättäjiä teidän kanssanne. Tällä on seuraamuksia ei vain juridisesti, vaan myös poliittisesti. Tällä hetkellä nyt itse 11 helmikuuta kokouksen pääkysymyksiin ja 2020 strategian, mutta myös euroon ja talous- ja budjettipolitiikkaan, koska keinottelu ja spekulointi euroa Kreikkaan vastaan olivat näitä yllätysvieraita Solven kirjastossakin. Esitän teille kysymyksen yhteinen valuuttamme on heikentynyt, onko se, johtuuko se ainoastaan Kreikan kriisistä vai olisiko sitä vastaan hyökätty suoraan, jotka eivät tarkasta näe sitä hyvällä silmällä, eivätkä suhtaudu siihen myönteisesti. Toinen kysymys, aiommeko odottaa, että tilanne joissakin euroalueen maissa pahenee ennen kuin reagoimme, kuten teimme Kreikan kohdalla? Jos ei, mitä on tar- aikomus tehdä, että korvataan tilannetta kaikkein riisi, kriisi, kriisi, riskialttiimmissa maissa? Kysy tätä teiltä, herra Van Rompuy. Jos nämä kysymykset nyt esitän, se johtuu siitä, että olen tietysti iloinen näistä suojelusuustoimista, joihin sitouduttiin kokouksessa. Epäilen kuitenkin suuresti sitä, että me eurooppalaiset todellakin pystymme hallitsemaan tätä tilannetta. Ja tilanne, mikä se sitten oikein on? Kreikan hälytystila on osoittanut, osoittanut, kuinka paljon meidän pitää tehdä rohkeita päätöksiä, jotta lopultakin euro, eurosta tulee myös poliittisen tahdon ilmaisu. Tietysti paljon puhutaan. Puhutaan taloudellisesta hallinnosta, puhutaan myös rahapoliittisesta hallinnosta, mutta paljon yksinkertaisemminkin asia voitaisiin esittää ja paljon tehokkaammin voitaisiin toimia, jos toteutettaisiin todellista finanssipoliittista anteeksi, finanssipoliittista koordinointia jäsenvaltioissa. Eduard Balladur on itse varmaankin tunnustanut, kuinka tärkeää on muuta, näitä kysymyksiä, jotka liittyvät kuitenkin vaikka suverenisuudelle. Se ei ole helppoa ranskalaisille, mutta euroryhmän pitää hyväksyä uusia päätöksiä. Sitten tämä kunnianhimoinen ajatus. Pyytäisin Eurooppa-neuvostolta, että se pohtisi ja analysoisi tätä kunnianhimoista ehdotusta kunnolla ja todellakin koordinoisi euroalueen talousarvioita ja antaen sille suurta liikkumavaraa ja tämä valta aiheuttaisi sen, että se pystyisi todellakin vaikuttamaan uusiin maailmanlaajuisiin sääntöihin, mutta tämä vaatisi myös sitä, että Euroopassa voimat yhdistetään ra- kansainvälisissä rahoituslaitoksissa, jossa euron edustajien pitää puhua yhdellä äänellä. Esimerkkinä aika järkyttäväkin ehdotus. Uskon, että herra Barroso puhui vaikka mm, ja valtioiden äänet lasketaan siis mailla on oma, omat äänioikeutensa, Kiinalla on 6 prosenttia ja kuudella on 18 prosenttia äänioikeuksista. Mutta jos ajatellaan valuutarahastoa, niin silloin meillä kaikilla yhdessä oli 23 prosenttia äänistä. Ja jos 32 prosenttia, jos kaikki valtiot olisivat EU-sta mukana. Puhun siis 32 prosentista, kaksi, lähes kaksinkerroin se äänimäärä kuin USAlla on valuuttarahastossa. Tällaiset maailmassa ovat voimasuhteet, mutta koska maailma on vielä jakautunut ja Eurooppa ei pysty käyttämään kaikkia painoarvoaan, voidaanko tätä vielä kauan kestää? EPP ei usko, että näin on puheenjohtaja Van Rompuy, nyt on aika, että eurovaltiot avaavat silmänsä tälle tosiasialle ja vetävät sitä omat johtopäätöksensä. Näin voidaan ennakoida siitä, mihin kohta joudutaan välttämättömyydestä ryhtymään, eikä enää vain pidetä kiinni taloudellisesta suverensuudesta, joka on vain tällaista tavalla vaaraista eh, itsensä pettämistä. Kiitoksia. Very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja sitten sosialistien demokraattien ryhmä Euroopan parlamentissa, äh, herra Stephen Hughes. Thanks, President and presidents. Kiitoksia puhemies ja puheenjohtajat. Kriisin alkamisen jälkeen yli seitsemän miljoonaa ihmistä on joutunut työttömäksi. Tämän vuoden loppuun mennessä todennäköisesti yli 25 miljoonaa on työttömänä. Julkisen talouden hyvä taso, jonka vuoksi niin paljon taisteltiin 90-luvulla, niin vähemmän kuin kahdessa vuodessa on sortunut. Ja kuitenkin täysi sortuminen on onnistuttu välttämättä, mutta talouden tilanne on edelleen hyvin heikko. Ja pelätään myös tulevaisuudessa ongelmia ja että kaikki laiset ongelmat ovat lisääntyneet ja monet jäsenvaltiot ovat tarpeen, tarvitsevat EU-laajuista solidaarisuutta kun ovat joutuneet armottomien spekulaatioiden kohteeksi. Euroopan kilpailukyky on heikkenemässä ja poliittinen painoarvokin heikkenemässä. Tämä on tämä synkkä, synkät näkyvät ja nyt Euroopassa täytyy tässä tilanteessa keksiä uudelleen tulevaisuutensa ja puheenjohtaja Barroso neuvostossa kysytte, että missä haluamme Euroopan alueen 2020. Se on tärkeä kysymys. Mutta voimmeko antaa ylellisyyden itsemme, että näin, tule, näin kaukaisesta tulevaisuutta keskustelumme, kun nyt on niin kun niin monet ihmiset ovat huolissaan siitä, että mitä tapahtuu huomenna, onko työtä, onko mahdollisuus löytää uutta työtä, mitä vastauksia heille voidaan antaa. En voi mennä alueelle ja sanoa ihmisille siellä, että ei tarvitse huolehtia, että meillä on suunnitelma 2020 täytyy ihan välittömiin huolenaiheisiin pystyä vastaamaan ja en pysty kertomaan heille, että he pystyvät ympäröimään työnsä, että uusia työpaikkoja aletaan kohta luoda, että nämä ovat hyviä työpaikkoja, joissa on kunnollinen palkka. Tällä hetkellä keskipitkän aikavälin politiikka on se, jonka neuvosto laati joulukuussa. Julkisen talouden vakiinnuttaminen 2011 että jäsenvaltiot odottavat vakauttamisen, jotta julkinen vaje saadaan 3 prosentin rajoihin kahden vuoden aikana. Samaan aikaan työttömyys kuitenkin nousee koko ajan. Kasvu on liian heikkoa, jotta se rajoittaisi työttömyyttä. On muita tapoja vetää Eurooppa pois kriisistä puheenjohtajat Van Rompuy ja Barroso, kehotan teitä niin kutsutun exit-strategian muuttamiseen. Euroopan pitäisi moraalisesti kestävä tapa löytää tästä kriisistä ulos. Sellainen, joka perustuu perustavanlaatuisiin arvoihimme, joka on myös järkevää myös taloudellisesti. Tämä ei toteudu, jos makroekonominen makrotalouspolitiikka keskittyy nopea vakauttamiseen. Se tarkoittaa julkisten investointien leikkaamista koulutukseen ja terveyspalveluihin. Tällaista vakauttamista ei pystytä saavuttamaan pelkästään verojen korotuksilla. Silloin Eurooppa kärsisi vielä enemmän ja työpiminen olisi hyvin hidasta ja suuri osa nykyisistä työttömistä tulisivat pitkän, pitkän aikavälin työttömiksi. Eurooppalaiset tarvit, ansaitsevat tasapainoisempaa, sosiaalisesti vastuullisempaa politiikkaa. Tällainen entry-strategia pitäisi olla myöskin osa tätä 2020 politiikkaa. Siinä pitäisi ta- Makrotaloudellinen makrotalous liittää ympäristö- sosiaalipolitiikkaan ja täytyy luoda vähintään 5 miljoonaa uutta työpaikkaa 2015 erityisesti vihreässä taloudessa. Neuvoston pitäisi tämä aikomus maaliskuun huippukokouksessa todeta selkeästi olennaisena osana uutta strategiaa. Poliittisen talouspolitiikkojen koordinointi sillä pitäisi varmistaa se, että tämä vähittäinen finanssikonsolidointi eri jäsenvaltiossa liitetään siihen, että julkisia investointeja on myös avainkasvualoille. Tämä tarkoittaa poliittista äh, suurta askelta ja uutta ajattelua. Maaliskuun ja kesäkuun huippukokousta pitäisi antaa mandaatti tällaiselle kunnianhimoiselle ohjelmalle – jossa talouspolitiikan hallinnointia vahvennetaan EU:ssa. Ja jos tästä päättäisi joulukuun huippukokous 2010, meidän täytyy haastaa aiempi tekemisen tapa, jos haluamme oppia läksymme kriisistä ja saada se ohitettua sen nopeasti kuin mahdollista. Tässä on mahdollisuus tehdä ihmisestä relevantti ihmisten kannalta eikä pelkästään markkinoiden, ja tämä voi toteutua vain, jos 2020 strategia on sellainen, joka todellakin koskee ihmisiä ja työpaikkoja. Toisin sanoen, jos siihen otetaan mukaan kunnianhimoinen työllisyys- ja sosiaaliohjelma, ryhmän nimissä kehotan teitä tekemään kaikkeen, jotta ihmiset ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset tulevat Euroopan projektin sydämeen. Kiitoksia puheenvuorosta. Sitten Euroopan parlamentin liberaalidemokraattien liiton ryhmän nimissä Kiefer Kiitoksia puhemies. ensin heti suoraan kaikkein kiireisempään tämän päivän ongelmaan, koska voimme puhua kaksikymmentä vuodesta, mutta nyt on kiireellisempiäkin kysymyksiä, nimittäin euroalue ja Kreikka. Ja meidän täytyy löytää ratkaisuja tälle. Mielestäni ensinnä puhemies, meidän täytyy parlamentissa ryhtyä myös aloitteeseen, on tärkeää, määritellä, mitä oikein Kreikassa on tapahtunut. Tänään olemme saaneet ristiriitaisia tietoja. Kreikka itse sanoi, että ovat antaneet kaikki tie- tiedot EUlle ja EU-toimielimille. Samanaikaisesti Euroopan komissio ja Eurostat sanovat, että ei, emme ole saaneet kaikkia välttämättömiä tietoja. Samanaikaisesti investointipankit, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Bank sanovat ja minimoivat mitä, itse sitä, mitä ovat itse tehneet tässä Kreikka-tapauksessa. Joten olen sitä mieltä, että tämän parlamentin tehtävä, puhemies, on järjestää mahdollisimman nopeasti vastuuvaliokunnan kanssa kuulemisia, jotta kuullaan kaikkia näitä osapuolia tästä kysymyksestä ja kuulla mitä täsmällisesti ottaen tapahtui Kreikassa. Voidaan puhua korjaavista toimista, ratkaisuista, reformeista EU-ssa, mutta ennen kaikkea me emme tiedä, mitä tapahtui todellisuudessa 2008-2009 ennen tätä jo Kreikan tapauksessa. ei mielestäni on ehdottoman välttämätöntä, että eri osapuolet tulevat kuulluksi parlamentissa. Toinen asia on, puhemies, että minusta meidän täytyy tarttua myös Kreikan velkaongelmaan. Mielestäni on vain yksi hyvä ratkaisu tässä. Eilen luitte varmasti herra Sorosin artikkelin Financial Times-lehdestä, joska Fischer taisi myös kirjoittaa muutama sitten aiheesta saksalaisessa lehdistössä. Ja hän sanoo, mitä monetkin sanovat, paras ratkaisu Kreikan velalle on eurooppalainen ratkaisu euroobligaatiot tai onko se eurooppalainen rahasto ilman, että tulee mitään kustannuksia veronmaksajille, mutta tässä on ratkaisu tulevaisuuden varalta. Ja mielestäni tämä on myös parlamentin tehtävä pyytää komissiota, pyytää neuvostolta, että ne pohtisivat tätä mahdollisuutta ja mentäisiin yli kansallisten intressien tämänhetkisissä jäsenvaltioissa pitäisi siellä myös tutkia tätä mahdollisuutta. Ja kolmanneksi, puhemies, olen sitä mieltä, että kaikkein tärkein osa keskustelua on tietenkin se, mitä tehdään 2020. Mielestäni no Kreikka on erittäin hyvä esimerkki siitä, mit, miten Lissabonin strategia on epäonnistunut. Se on liian heikko ja kuilu Kreikan ja Saksan talouksien välillä vain laajeni viimeisen kymmenen vuoden aikana, eikä pienenty. Se suureni Lissabonin strategian jälkeen. Joten mitä me tarvitsemme? Tämä on ensimmäinen päätös tänään, joka pitää tehdä sekä komissiossa että neuvostossa. Siis tunnustaa, että avoin koordinaatiometodi ei ollut hyvä metodi. Se oli liian heikko metodi ja me tarvitsemme rohkeampaa välinettä EU-ssa. Ja tämä tällainen rohkeampi väline on hallin, taloudellinen hallitus EU:ssa. Me toivon puheenjohtaja Barroso, että ihan lähipäivinä maaliskuun alussa kolmas maaliskuuta ilmeisesti silloinhan te annat, julkistatte tästä asiakirjan. Toivon, että siellä on vahva, rohkea strategia ja siellä puhutaan niistä asioista, joista päättää, ei päätetty epävirallisessa huippukokouksessa. Jos ei mitään siellä päätetty, niin onko tämä vielä hallitusten välistä avointa koordinaatiota. Parantakaa sitä hiukan tai nopeuttakaa hiukan, mutta loppujen lopuksi se on siltikin vielä avointa koordinaatiota, joka perustuu hallitusten välisyydelle. Ja me taas pyydämme teiltä sitä, että otatte johtoaseman tässä talouspolitiikassa ja taloudellisessa hallinnossa ja yhdessä Olli Reenin kanssa laaditte rohkean hyvän ehdotuksen siitä, miten saadaan aikaan talouden hallitus EU-hun, koska on aivan höpöhöpöä väittää, että on raha, rahaunionia toisaalta, mutta ei ole taloudellista, sosiaalista, poliittista unionia toisaalla. Ongelmat Kreikan kohdalla todistavat tästä, että tämä ei onnistu. Joten nyt on aika mielestäni, hyvät kollegat, sille, että voimme odottaa jotakin rohkeita päätöksiä komissiosta. Minä ainakin toivon, että kolmas kolmatta komissio ehdottaa asiakirjaa, joka on paljon kunnianhimoisempi kuin tämä minun mielestäni nämä pettymyksen tuottaneet päätelmät epävirallisesta huippukokouksesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Herra puheenjohtaja, haluatteko vastata sinisen kortin kysymykseen? Herra puheenjohtaja. Yksi sininen kortti on tuolta nostettu. Olkaa hyvä. Uh, Herra Verhofstadt, vaaditteko, että valtiot, jotka eivät ole euroalueella, maksavat eh, niistä valtio, niille valtioille, jotka ei, ovat euroalueella? Ilman mikrofonia. 30. No, sorry. Maybe it shall be necessary in the near future to... Ehkä lähitulevaisuudessa on tarpeen Britannia pelastaa, koska olen nähnyt, että julkisen talouden vaje Britanniassa on vielä suurempi kuin Kreikassa. It is, uh, if I'm down, uh, 12.9% of Jos en erehdy, niin 12,9 prosenttia on tämä julkisen talouden vaje. Joten se, mikä on tärkeintä tällä hetkellä, on se, että on uskottava strategia euroalueella. Ja olen varma, että ehkä huomenna, mutta myöhemmin tulee aika, jolloin Britannia on euroalueen jäsen. Pani przewodnicząca Rebecca Harms. Kiitoksia sitten puheenjohtaja Rebecca Harms. Wolne przymierze europejskie. Ryhmästä Vihreät Euroopan vapaa alianssi ryhmä. Puheenjohtaja Rebecca Harms, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia Herra Busek, arvoisat puheenjohtajat, toivottavasti äh, Iso-Britannia lastenhuone voi tuolla kuunnella ja rauhoittua. Minun puheeni alkoi nyt EU 2020, mutta ehkäpä aloitankin nyt Kreikasta erityisesti johtuen siitä, että tuolla parlamentin oikealla puolella puututtiin asiaan. Minun mielestäni kaikkein vähiten äh, auttaa nyt keskustelussa Kreikan tilanteesta ja näkymistä. Tämä Kreikan vastuutainen lähestymistapa tai nationalistinen tai Euroopan vastainen lähestymistapa. Minun mielestäni se, mikä Kreikassa nyt käy ilmi kriisin aikana, kriisin aikana asiat nousevat enemmän pintaan kuin hyvinä aikoina. Se, mikä siellä nousee aika esiin, ovat virheitä, joita on tehty jo pitkän ajan ja haluan nyt tukea herra Verhofstadt. Ja jos emme halua, että tilanne muuttuu Euroopan vastaiseksi, niin sitten meidän täytyy myös puhua siitä, äh, kuka Brysselissä on vastuussa siitä, että näin monen vuoden aikana äh, mahdollisesti jopa äh, koko valuuttaunionin valmisteluajan näitä asioita on piiloteltu Kreikassa. Ja herra Barroso, teillä on vastuunne kannettavana tässä. Teidän täytyy nyt selvittää tämä asia. Me näemme jäävuoren huipun, mutta emme näe sinne pinnan alle. Ja toiseksi Kreikassa tilanteen on muututtava. Nyt meillä on tällaista ystävällistä kiistaa ollut Eurooppa, euroalueen sisällä Kreikan kanssa. Jos tätä apua todellakin tarvitaan, jos eurooppalaisen solidarisuuden on tultava tässä vastaan, enkä halua sitä sulkea mitenkään ulkopuolelle, niin silloin Kreikan on muutettava tilannetta. Tämä aivan liian suuri julkinen sektori, jos olen ymmärtänyt oikein, niin 25 prosenttia Kreikan työntekijöistä työskentelee julkisella sektorilla eikä se edes toimi hyvin. Mutta samanaikaisesti menopuolella ei voida muuttaa mitään, mutta tulopuolella tilanne onkin todella surkea ja Vera Papandreun ajatus, että julkaistaan todella hyvinvoivien veroilmoituksesta Kreikassa. Se on aika haus, hyvä idea ja tämä osoittaa sitten kuinka tulopuolta voidaan Kreikassa parantaa, kun veropakolaisuutta saataan vähennettyä ja että ne ihmiset Kreikassa sitten maksavat veroja, jotka siellä Kreikassa hyvin elävät. Minä haluaisin Eurooppa 2020 strategiasta sanoa lauseen. Kollegani puhuu siitä myöhemmin. Raboros, te ette laisinkaan puhuneet Lissabonin strategian epäonnistumisesta. Ja se, että Lissabonin strategiaa ei arvioida, on todella huono ennen uuden strategian mahdolliselle onnistumiselle. Sehän ei periaatteessa olekaan huono strategia, se on integroitu strategia, mutta äh, mikrofoni katkaistiin. No, no, no, uh, Hyvät kollegat puheenjohtajat, pitäkää aikamäärästä kiinni, koska on vaikea johtaa kokousta, jos aikamääristä ei pidetä kiinni. Sitten puheenjohtaja Kirkhope. Puhemies, ensinnäkin haluaisin Farhofstadtia kiittää siitä, että hän muistutti meitä vasemmistotalouspolitiikan huonosta menestyksestä Isossa Britanniassa. Olen kiitollinen siitä ja toivottavasti kollegani tulevien parlamenttivälien jälkeen pystymme korjaamaan asian tilan. Vielä ennen kriisiäkin eh, menetettiin asemia Euroopassa kilpailijoille – työttömyytemme korkeampi ja kauppa-asemamme huonompi ja osa maailmankaupasta vähenemässä. Olisimme Lissabonin strategian aloittaneet, mutta ei ollut tarpeeksi sitoumusta ja vakaumusta siinä. Eikä ole yllätys, että se ei ole onnistunut. Eurooppa 2020, sen ei pidä mennä samaa tietä. Olen hyvin tyytyväinen, että ryhmäni oli ensimmäisten joukossa, jotka ehdottivat er- ehdotuksia, joilla sitä voidaan parantaa. Nyt täytyy saada taloudet uudelle tielle, täytyy tunnustaa se, että hallitukset eivät luo tuottavia työpaikkoja, vain kilpailukykyiset yritykset ja menestyksekkäät yrittäjät voivat sen tehdä. Jäsenvaltiot ja unionin instituutiot, niiden täytyy sitten tukea antaa tähän niiden rasitteita vähettämällä. Emme voi odottaa, että saamme dynaamisen talouden aikaan, jos yhä enemmän asetamme vaatimuksia niille, jotka kasvuja työpaikkoja luovat, niin että tulee tulee byrokraattisia sääntöjä ja verotusta liikaa. Täytyy kasvu, tutkimusta ja tuotekehitystä tukea ja parempaa ammattikoulutusta, kuten puheenjohtaja Paroso juuri korotti, jotta saamme aikaan tätä kasvua. Sisämarkkinoita täytyy laajentaa uusille alueille. Panokset eivät voisi olla korkeammat. Jo kolmen vuosisadan ajan suurimmat, parhaimmat taloudet ovat olleet niitä, joilla on eniten äh, taloudellista vapautta ja de- demokraattisia oikeuksia. Ne ovat kulkeneet käsi kädessä. Nyt tullaan uudelle aikakaudelle. Mm, tämä taloudellinen valta on saattanut siirtyä äh, epädemokraattisille valtioille, eikä se välttämättä muutu tällaiseksi rauhanomaiseksi kapitalismiksi, josta nautimme Euroopassa on kansalaistemme intressi, että 2020 ohjelma onnistuu siinä, kun se haluaa stimuloida hyvien työpaikkojen ja elintason parantamista. Ja vapaan maailman intressissä on se, että 2020 osoittaa tietä vahvempaan taloudelliseen tulevaisuuteen kaikkien kansalaistemme puolesta. Sitten herra Lothar Biski, QE kautta NGL-ryhmän puolesta. Puhemies, ystävä hädässä tunnetaan, näin sanoo sananlasku 27 hallitusta Euroopan unionissa yrittää omalla tavallaan pelastaa omat pankkinsa ja suurteollisuutensa. Tähän mennessä se on aiheuttanut sen, että jokainen yksittäinen valtio on velkaantunut enemmän ja on, ryhdytty säästölinjalle ja tätä sitten kutsutaan palkkamaltiksi ja riskien yksityistämistä, kuten esimerkiksi eläkkeiden ja työttömyyden yksityistämistä. Nyt pankit keinottelevat juuri valtioita vastaan tällä tavoin. Pankit ovat jo pidemmälle kuin valtiot. Hyper Real Estate ja Commerzbank Saksassa ovat Kreikassa olleet kaupanteossa aivan ensi sijalla. Siellä keinotellaan veronmaksajien rahalla ihan tavallisten veronmaksajien rahoilla, joilla ei ole sveitsiläisiä tilejä. Ei minusta ole mukava ottaa esiin, hyvä kollega, kielteisiä saksalaisia esimerkkejä, mutta yksi saksalainen hallituspuolue vaatii koko ajan verohelpotuksia ja samanaikaisesti vaaditaan, että Kreikan hallitus kerää lisää veroja kenen nämä verot on sitten maksettava. Minä pahoin pelkään, että eh, ne, jotka eivät nyt jo enää palkallaan selviä kuun loppuun, ja eikö entinen vientimaa Saksa jo äh, vuosia sitten palkat irrottanut tuottavuudesta ja tästä on syntynyt sosiaalidumppausta. Antiikin Kreikan teatterissa kriisi äh, tarkoittaa mahdollisuutta, käännekohtaa. Tällaista nyt pitäisi vaatia viimeistään äh, vähimmä, vi, vihdoinkin vähimmäispalkka samasta työstä samassa paikassa on maksettava sama palkka. Me tarvitsemme verolajien yhteisön harmonisointia, mutta tarvitsemme myös yhteisöllistä rahoitusmarkkinoiden valvontaa ja tarvitsemme yhteisön solidaarisesti koordinoitua rahoitus- ja talouspolitiikkaa ja sen täytyy sisältää sitovia sosiaalisia ja ympäristöllisiä tavoitteita. Kiitoksia. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Sitten herra Nigel Farage. Euroopan puheenjohtaja. Euroopan puheenjohtaja. Tätä päivää olemme odottaneet, kun meillä on kerrottu, kun saamme pysyvän puheenjohtajan, silloin saamme hienon valtavan globaalin poliittisen hahmon, joka johtaa 500 miljoonaa ihmistä, mies, joka edustaa meitä kaikkia maailman näyttämällä, mies, jonka tehtävä oli niin te- tärkeä, että tietysti teille maksetaan enemmän kuin presidentti Obamalle, mutta pelkäänpä, että saimme vain teidät. Olen pahoillani. En halua olla epäkohtelias, mutta tehän tiedätte, teillä on karismaa tuskin ollenkaan ja näytätte pankkivirkamieheltä. Ja kysymys, jonka minä haluan esittää, kysymys, jonka minä haluan esittää, Kuka te oikein olette? En ole koskaan kuullut teistä. Kukaan Euroopassa ei ole koskaan teistä kuullut. Minä haluaisin kysyä teiltä, neuvoston puheenjohtaja, kuka äänesti teitä ja mikä mekanismi oli käytössä? Tiedänkö, että demokratia ei ole teistä kovinkaan suosittu käsite, mutta Euroopan ihmisillä on oikeus. Onko tämä Euroopasta demokratiaa? Minusta kuitenkin tuntuu, että te olette pystyvä ja vaarallinen mies. En olekaan epäile, että tämä on teidän aikomuksenne, että teistä tulee hiljainen salamurhaaja, mitä tulee eurooppalaisen demokratiaan ja eurooppalaiselle kansallisvaltioon. Te ilmeisesti inhoatte Äh, kansallisvaltioita. Ehkä siksi, että te tulette Belgiasta, joka tietenkin on oikeastaan tällainen non-country, ei-maa. Mutta sitten kun te olette tullut tähän virkaan, olemme nähneet, että Kreikka on tullut pelkäksi protektoraatiksi. Sir, teillä ei ole tässä mitään legitiimisyyttä tässä tehtävässä. Voin sanoa luottavaisesti, että voin puhua enemmistön nimissä Britanniasta ja sanoa, me emme tunne teitä, emme halua teitä ja mitä pitemmin teistä eroon päästään, sen parempi. Kun sanoitte puheenjohtaja, että haluan olla epäkohtelias, ja pidin parempana, että saitte esittää lausuntonne loppuun. Sininen kortti, puheenjohtaja, olkaa hyvä. Herra Faras, oletteko te samaa mieltä siitä, että sovelletaan yhdeksän artiklaa perussopimuksessa ja pyydetään vain, että erotaan Euroopasta? Silloin olet, voitte olla aivan rauhassa omassa maassanne. Okay, thank you. Kiitoksia. What is? Mikä hätän? Työjärjestyshuomautus. Olkaa hyvä. Ilman mikrofonia. Olen pettynyt teihin, puhemies Busek. Ei ole hyväksyttävissä, että tässä parlamentissa ryhmän puheenjohtaja ei kritisoi poliittisesti Euroopan neuvoston puheenjohtajaa, vaan tällä tavalla henkilökohtaisella tasolla. Und ich erwarte, Nimittelee märäksi rätiksi. Odotan teiltä, herra puhemies, että tähän otetaan siis eihän se käy, että tässä arvottomasti tallotaan tämän talon kunnia, eikä se käy niin, että Iso-Britannia eroaisi EU-sta. Olisi parempi, että Farage eroaa omasta mandaatistaan, jos hän ei miellytä, tai näin vähän miellyttää EU ja Euroopan parlamentti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 sanoin, että tällaiset esitykset, joissa henkilötasolla hyökätään joitakin henkilöitä vastaan, eivät ole sallittuja parlamentissa. Ja keskustelin asiasta Faragin, keskustelin Faragin kanssa tästä asiasta, kiinnitän hänen siihen. Halusin kertoa puheenjohtaja Schulzille, että näin toimin ja näin aion toimia. Juuri tällä tavalla. Is it personal statement? Onko tämä henkilökohtainen lausuma? Olkaa hyvä. You know, you may not like what I... Te ette ehkä pidä siitä, mitä minä sanon, mutta ajatelkaapa nyt, miten itse käyttäydyitte sen jälkeen, kun Irlannin kansa äänesti ei kansanäänestyksessä, sanoitte, että meidän ryhmämme tukemalla ei-ääniä avasi ovet fasismille ja että me käyttäydymme parlamentissa, kuten Hitler ja natsit, Saksassa. Daniel de Cohn-Bendit on kutsunut meitä mieleltämme sekaisin oleviksi. So Puheenjohtaja Farage, tämä ei ollut henkilökohtainen lausunto. Täytyy pitää järjestys yllä ja pitää kiinni työjärjestyksestä. Eh, the next, Mr. Frank Van Necke. Seuraavana herra Frank Van Necke. Olkaa hyvä, herra Frank Van Necke. Laat me eerst eh, rustig vaststellen dat we dit... Kiitoksia Ensinnäkin haluaisin sanoa, että me käymme tätä keskustelua Brysselissä Belgiassa ja Belgiaa voi liioittelematta tässä talouskontekstista kutsua hädänalaiseksi maaksi, koska Kreikan ja Italian jälkeen Belgialla on kolmanneksi suurin julkinen velka. Ja tämä on osittain eh, edellisen puhujan ansiota, eh, Verhofstadtin ansiota, että näin on. Ja nyt hän sitten eh, luulee voivansa opettaa meitä täällä. Emme me voi tehdä tästä kriisistä pahempaa velkaantumalla entisestään. Ja eurooppalaiset päätökset johtivat aina kriiseihin, esimerkiksi päätös kasvu- ja vakaussopimuksesta, nimittäin että sen kriteerit heitettiin roskiin ja toimittiin aina sen mukaan, kuka oli siinä edessä. Ja meidän täytyy myös muistaa se, että taloudelliset ja maantieteelliset tekijät on otettava huomioon. Ratkaisu ei ole enempään Eurooppaa, vaan kansallista vastuuta ja yksittäisten valtioiden sitoumus toimia oikein. Sitten muut kuin ryhmän nimissä puhuvat. Rova Wortman, K2 minuuttia, olkaa hyvä. Eh, Busek, voorzitter Barroso en natuurlijk ook voorzitter... Puhemies Busek, puheenjohtaja Barroso, puheenjohtaja Van Rompuy. Olen hyvin iloinen ja itse asiassa me olemme hyvin iloisia siitä, että olette täällä tänään. Olette osoittanut kannoillanne, että teillä on kunnianhimoa ja että aiotte käsitellä Lissabonin sopimusta ja mitä siinä on kerrottu sisälle. 2020 strategiaa nyt odotamme, mikä on, joka onkin tärke, tärkeä siinä, että voimme varmistaa sen, että Eurooppa on maailmanlaajuinen toimija. Täytyy varmistaa se, että vihreä markkinatalous pääsee tässä keskiöön, niin se tarkoittaa sitä, että puhumme pk-yrityksistä ennen kaikkea, koska ne ovat työpaikkojen luomisen dynamo. Niiden ansiosta voimme elävöittää uudelleen talouksia. Me emme puhu pelkästään palveluista, vaan että tuotantoteollisuus täytyy saada jaloilleen ja kilpailukykyiseksi. Täytyy saada myös korkealaatuisia elintarviketuotteita, niin että, jälkeen, että jälleen voimme globaalisti kilpailla. Siihen meillä täytyy olla pk-yrityksiä, meillä täytyy olla kestäviä tekniikoita, meidän täytyy ammentaa ammattitaidosta ja korkeasta koulutuksesta täytyy valmistaa se, että kaikki, mitä rakennamme, se on vakalla perustalla. Tarvitaan siis vakaus- ja kasvusopimusta, täytyy tehdä reformeja julkisessa investoinnissa ja se se on totta. Aiempi Lissabonin strategia oli liian epämääräinen, oli liian paljon epämääräisiä tavoitteita ja myöskin avoimen koordinaatiomenetelmän heikkoudet ovat esille. Kysymykseni teille on se, että miten aiotte varmistaa sen, että sitoumukset voidaan täyttää. Kun puhutaan käsin kosketeltavista tavoitteista, ja täytyy ottaa myös huomioon Lissabonin sopimuksen määrittelemää subsidiariteetti. Sitten Rova Ulskog, puolitoista minuuttia. Hmm. Enligt kommissionens eh, egna siffror så lever idag 80 miljoner... Kiitos puhemies. Komission Omien lukujen mukaan kahdeksan miljoonaa eurooppalaista elää köyhyysrajan alapuolella ja tämä ei ole eh, hyvä asia ja este myöskin kehitykselle. Täällä herra Farage eh, purkaa tunteitaan. Euroopan unioni on kriisissä. Meillä on tärkeitä tehtäviä edessämme. Herra Farageille pitäisi asettaa eh, kello, hänen ei pitäisi saada tehdä tällaisia lausuntoja. Me tarvitsemme eurooppalaista strategiaa vuodelle 2020 ja meidän on tärkeää ymmärtää, mistä tässä on kyse. Puhumme sosiaalista yhteenkuuluvuudesta ja kehityksestä ja että ne ovat ennakkoedellytyksiä talouden kasvulle. Meidän on esimerkiksi yrittää saada aikaan kestävä yhteiskunta – meidän on osoitettava johtajuutta ja luoda uusia vihreitä työpaikkoja. Meidän täytyy ratkaista ne ongelmat, joita meillä on, ja yrittää vetää Eurooppa ulos kriisin suosta. Meidän täytyy luoda uusia vihreitä työpaikkoja ja uuden tutkimuksen puiteohjelman on keskityttävä erityisesti uusiutuvien energiamuotoihin ja komission täytyy päättää sosiaalinen syrjäytyminen ja yrittää vahvistaa työmarkkinaosapuolia, koska me emme halua, että ammattiyhdistysliikettä tässä uhataan. Tilanteen on muutottava. Meidän on uudelleen aloitettava keskustelu lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä. Ihmiset kutsuvat sitä palkkadumppausdirektiiviksi. Meidän on tehtävä jotain asiaa suhteen. Sitten Rovalina, puolitoista minuuttia. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. 2020 strategian tarkoituksen pitäisi vapauttaa eurooppalaisten kansalaisten potentiaalia. Aivan liian usein me unohdamme, että meidän strategiamme kasvusta pitää sen, mitä se hyödyttää kansalaisiamme ja lastemme tulevaisuutta. Ei ole epäilystäkään siitä, että Lissabonin strategia epäonnistui, kun se pyrki ottamaan mukaan kaiken. Kun on näin laaja agenda, silloin menetettiin täysin keskittyminen tärkeisiin, emmekä pystyneet saavuttamaan kunnianhimoisia tavoitteita, jotka oli asetettu. 2020 strategiasta tulee tehokkaampi, niin silloin jos muutetaan tämä joksikin täysin muuksi. Pitäisi keskittyä muutamiin peruskysymyksiin, joissa perustustekijät tulevat käsittelyyn, mitä tulee kestävän kasvun. Mehän olemme ainoa suoraan valittu elin EU-ssa, jolla on täydet yhteispäätösvaltuudet, niin siksi parlamentilla on sanottavansa 2020-strategiasta, jotta voidaan varmistaa, että komissio ja neuvosto, tai varmistetaan sen avoimuus. Siksi neuvoston ja komission täytyy ottaa parlamentti tähän työhön mukaan. Ai, niin kuin avoimuus on olennaista, kun luodaan Euroopasta kansalaisuutta, on myös avainvälineitä, joilla voidaan välttää kriisejä julkistaloudessa, kuten nyt on vallalla kautta EUn. Jokainen osoittaa sormellaan Kreikkaa, mutta on muitakin jäsenvaltioita, jotka ovat välttyneet vertailulta ja ovat saavuttaneet valtavat vajeet taloudessaan. Avoimen koordinaation metodi on tullut tavallaan avoimeksi nöyryttämiseksi. Pitää muistaa, että se mikä koskee kansalaisia pätee myös hallituksiin, vapauksiin, mahdollisuuksiin. Nyt hallitusten täytyy kantaa vastuunsa kautta koko EUn ja kantaa vastuunsa vakavasti, koska ongelmat, joita edessämme on, ovat myös vakavia. Kiitoksia. Eh, pan Philip Lambert. Sitten herra Philip Lambert puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Olen samaa mieltä siitä ajatuksesta, että pitää vähentää tavoitteiden määrää 2020 strategiassa. Niitä pitää todellakin rajoita sillä ehdolla, että ne ovat kuitenkin kunnianhimoisia. Kunnianhimoisia, mitä tulee ekologiseen jälkeemme, ei ole kyse vain ilmastosta. Ja tältä kannalta katsottuna pitäisi löytää uutta vauhtia tähän 20 prosenttiin ainakin. Se on alle se, mitä olisi tarvittava. 30 prosenttiakaan vähennyksestä ei olisi tarvittavaa. Sitten pitäisi vähentää epätasa-arvoisuutta. Tällä pitäisi vähentää 50 prosentilla 2020 mennessä. Se ei varmastikaan olisi mikä maksimitaso vieläkään. Sitten kunnianhimon tavoitus koulutuksesta, innovaatiosta ja myös työpaikkojen luonnista. Ja nämä tavoitteet, ne on, on jo sanottu, niitä pitää voida mitata. Tavoitteiden pitää olla myös sitovia. On kyse sitten bonusmalusjärjestelmistä tai muusta, mutta tuloksia me tarvitsemme. Toiseksi emme saavuta näitä tavoitteita ilman, että tähän liittyy kaksi välttämätöntä tekijää. Ensinnäkin on vahvoja markkinoiden sääntelyjä olemassa. Tältä kannalta katsottuna herra Van Rompuy, se mitä tapahtuu rahoitusmarkkinoiden valvonnassa ja neuvoston kannat ovat todellakin huolestuttavat meitä suuresti. Toinen asia, haluaisin korostaa sitä, mitä herra Dole sanoi. Kyllä, herra Dole, tarvitaan jäsenvaltion pitää luovuttaa suverenisuuttaan erityisesti verokysymyksissä. Ja nyt kysyn, mikä on EPPn kanta? Ilman verotuksellista lähentymistä me emme voi uudelleen tasapainottaa toisaalta julkistalouksiamme ja perustaa verotusta kestävällä pohjalla, kun ajatellaan energiaa, tietenkin verotusta, joka liittyy rahoitustransaktioihin. Kiitoksia. Sitten rouva Swinburne, minuutin ajan. Thank you. I'd like to say that I support... että tuen 2020 suuntaa, erityisesti nyt kriisin aikana. Ja kehottaisin, että EU keskittyy liittyy olemassa oleviin komparatiivisiin etuihin, jos käytetään kaikkia resursseja välineitä, jotka ovat käytössä, erityisesti tutkimus- ja tuotekehityksen alueella, jotta oikealta eurooppalaista lisäarvoa voidaan luoda. Haluamme, että priorisoimme sisämarkkinat palveluille ja tuotteille, otetaan kunnianhimoinen lähetysmistapa sisämarkkinoiden luomisessa innovatiiville tutkimuksille. Tämä pitäisi, siitä pitäisi laajasti tukea tätä sekä yliopisto että yksityisen yrityksen Euroopassa niin, että voimme olla eturintamassa uudessa kestävässä teollisuudessa ja tekniikoissa. Meidän kuitenkin täytyy olla valppaina lainsäädännön alalla, ettei ne ettei lainsäädäntö estä näitä prosesseja. Täytyy parantaa yhteyttä akateemisen tutkimuksen ja yksityissektorin välillä ja helpottaa tiedonsiirtoa tällaisten työpaikkojen olevien yritysten välillä. Meidän täytyy varmistaa, että hallintorasitetta vähennetään erityisesti mikroyrityksille ja pk-yrityksille. PK-yrityksille ystävällinen hankintapolitiikka ja PP-kumppanuudet ovat hyvä alku. EU 2020-strategia keskityköön innovaatioihin. Puhemies keskeyttää. Sitten herra Nikolaus Hontis. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, Kreikassa on tänään julkisen ja yksityisen sektorin työntekijöiden yleislakko. Siellä on syntynyt paljon vihaa ja se näkyy kadulla. Ollaan vihaisia hallituksen tiukoista toimista, jotka johtuvat komission ja Eurooppa-neuvoston toiveista sen sijaan, että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin heikkojen puolesta, että päätettäisiin tämä voiton jano ja luotaisiin turvaa ja solidaarisuutta sen sijaan, että hyväksytään se, että Lissabon oli täysi epäonnistuminen. Ei, nyt te luette vuoden 2020 strategiaa tälle jatkoksi, hyvät puheenjohtajat, kuten näette, nyt on toimenpiteitä työntekijöitä vastaan. Eiväthän he ole vastuussa tästä, mutta he joutuvat maksamaan. He ovat syntipukkeja te tulette tästä kärsimään, kuten Kreikkakin, niin kuten Argentiinassakin, ja siinä EDF puuttuu. Sitten jollain tapauksessa minuutti. Kollegos, simboliska, kad po... Kollega on symbolista, että 20 vuotta sen jälkeen, kun Euroopan jako päättyi, niin nyt puhumme 2020 tavoitteista tämä on 20, 20 Eurooppa. Haluaisin ensinnäkin tukea perusperiaatteita, kun strategiasta löytyvät. Tietoa, innovaatiota, korkean työllisyyden yhteiskuntaa, kilpailukykyä, kestävää taloutta. Ehdottaisin, lisättäisiin vielä kaksi prioriteettia, infrastruktuurin kehitys ja tehokus, tehokas energiapolitiikka. Haluaisin korostaa energiatoimitusvarmuutta. Se on yksi pää prioriteetista energiapolitiikassamme. Me puhumme myös energialähteiden mm, monipuolistamisesta. Ei pitäisi unohtaa sellaisia hankkeita kuin Via Baltica tai Rail Baltica. Ne ovat tärkeitä ei vain Liettualle. Meidän pitää arvioida syitä, mitkä estivät meitä saavuttamasta Lissabonin strategiaa ennen kuin ryhdymme uuteen. Me, meidän pitää asettaa realistisia tavoitteita, mutta pitää myös unohtaa tällainen turha keskustelu ja muuttaa se aktiiviseksi toiminnaksi, jossa on tiukka aikataulu. Kiitoksia. Seuraava puhuja herra Sosa Wagner. Minuutin ajan. Señor presidente, puhemies, tämä kriisi on mielestäni tilaisuus edetä vakaasti luoden vahvaa Eurooppaa. Tässä vahvassa Euroopassa on todennäköistä, että silloin voidaan pa- parantaa koordinaatiota. Kaikkien pitää voida koordinoida ja korostan, että pitää välttää tällainen halvantumisen tila ja epämääräisyys. Me tiedämme, että rahoituspolitiikka, valtion velka Euroopan maissa kärsivät niin kauan kuin ei edetä kohti rahoituksellista integraatiota Euroopassa eikä ole olemassa euroobligaatioiden mahdollisuutta. Joka tapauksessa Euroopan toimielimet voivat jo toteuttaa konkreettisia toimia en nyt korosta niinkään paljon tässä koordinaatiosanaa, joka on vain tyhjä sana. Tähän liittyy keskeisesti Euroopan keskuspankki, jotta voidaan valvoa Herra Langen, jääkää seisomaan siihen mikrofonin eteen. Pysykää siinä paikalla 40 ja ne paikka 40 mikrofonit toivottavasti laitetaan pian päälle. Ilmeisesti tulkkauskaan ei toimi. A, ah, hyvä. Wer würde das wagen, Herr Langen? Menkää takaisin paikalle 40 ja teknikko tulee ratkaisemaan ongelman. Yritetään uudelleen. Ja, wir haben ein, wir haben kleines technisches Problem. Meillä on pieni tekninen ongelma, te kaikki sen olette huomanneet. Minulla oli jo äsken pieniä ongelmia tulkkauksen kanssa. Nyt odotamme tässä. Nein, das Herr Langen kann in der Zwischenzeit schon üben, wie es ist, am, Mikrof am Mikrofon zu stehen. Herr Lange voi tässä jo harjoitella ähm, mikrofonin edessä seisomista. Ei, ei, hänen ei pitäisi nyt laulaa, koska se kyllä vähennettäisiin hänen puheajastaan. Yritetään uudelleen olemmeko saaneet jotain viestoja teknikoilta, he yrittävät ratkaista ongelmaa, se on hyvä asia. Emmekä myöskään nyt esitä kysymystä, että miksi kaikki eh, romahtaa, kun herra niin pitää, esit- pitää puhua. Herra Langen, yrittäkää uudelleen, vaikka 41 ei, 40 ei, vielä kerran. Tässä tämä toimii, sanoo herra Langen. Puhemies, Hyvät puheenjohtajat, kiitoksia siitä, että tekniikka kuitenkin toimii. Jos Lissabonin strategia 2020 olla menestyksekäs tai jos tämä strategia haluaa olla menestyksekäs, niin se täytyy toisin kuin Lissabonin strategia myöskin toteuttaa. Ja toisin kuin edeltävät puhujat sanoivat, eivät tavoitteet olleet vääriä, vaan jäsenvaltiot eivät pitäneet kiinni näistä sitoumuksistaan ja säännöistä. Ja komissio oli liian pelokas täytäntöönpanossa vaatiessaan uudistuksia oman strategiansa täytäntöönpanossa. Ja toivottavasti te saitte nyt laajalla enemmistöllä uuden komission toista kautta ne varten parannatte kaiken tämän, että luotte taas dynamiikkaa Eurooppaan, edistätte teknologiaa, että emme puhu ainoastaan uudelleenjaosta, vaan myöskin siitä, että mittaamme itseämme muihin maailman kolkkiin. Emmekä ota esiin sitä, ähm, millaisia uusia uudelleenjako-ohjelmia Euroopan sisällä tarvitsemme. Niillä on oma dynamiikkaansa. Meidän täytyy vastata tähän dynamiikkaan. Tähän mennessähän nämä ehdotukset ovat olleet vain äh, luonnoksia. Toivottavasti se vielä parenee, koska tähän mennessä tehdyt ehdotukset ovat olleet sellaisia vähän niin kuin äh, jatketaan samaa rataa ehdotuksia. Enkä myöskään ole neuvostolta kuullut mitään uusia ehdotuksia, mutta me tarvitsemme tätä uutta strategiaa. Meidän on luotava uusia puite määräyksiä. Meidän on puhuttava e, ilmastopolitiikasta. Meidän on edistettävä teknologiaa, mikä saa jumittaa. Komissio ei tulisi kollegiona edistää yksittäisten komissaarien e, etuja, vaan ottaa johtoasema Euroopassa ja voitte olla varmoja, että tuemme teitä täysin sitten. Silloin 2020 strategiasta tulee menestys, mutta ei, jos hallitukset ovat pelokkaita ja kukaan ei maksa sitä, mitä muiden tulisi tehdä Euroopassa. Seuraavaksi edustaja Lefon, minuut, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Puheenjohtaja Barroso, herra Van Rompuy, haluaisin ensin sanoa, että mitä tulee 2020 strategiaan, kaikki ovat samaa mieltä tavoitteista. Meidän mantereemme ongelma tällä hetkellä on, että ollaan vakavassa kriisissä ja sitä luonnehtii se, että meillä on globaali kasvu, joka on äärimmäisen heikkoa, jopa negatiivista. Tässä siis tarvitaan poliittista tiedostamista ja tähän liittyy kaksi tavoitetta minun mielestäni. Ensinnäkin, miten järjestäydytään poliittisesti. Ja tässä, kun ajatellaan näitä virkoja, jotka teillä on, kaksi tärkeää vastuuta. Teidän pitää saada aikaan talouspolitiikan koordinaatiota, se on ehdottoman välttämätöntä. Määritellä tavoitteita, joihin liittyy välineet, joilla ne toteutetaan. Ja tässä päädyn toiseen aspektiin, joka on olennaista, ja se on tavallaan myös kysymys. Jotta toteutetaan nämä tavoitteet julkisessa politiikassa, tarvitaan talousarvio, budjetti. Ja tällä hetkellä Euroopan edessä on tällainen dilemma. Valtioilla on huomattavia budjettivajeita, ja mitä isompi vaje on, sitä vähemmän rahoja annetaan yhteiseen Euroopan kassaan mitä silloin meillä on vähemmän kykyä herättää kasvu nousuun. Miten pääsemme tästä ilmasta eroon? Tämän kysymyksen minä teille teen. Se tukeutuu kahteen elementtiin. Mitkä ovat suuntaviivat, joita te tulette puoltamaan, kun keskustellaan rahoitusnäkymistä, budjettikysymyksistä jäsenvaltioiden kanssa? Ja toinen elementti, pystyttekö te suuntautumaan innovaatioihin, jotta Euroopan investointipankki, samoin kehitysyhteistyöpankki kantamaan paljon suuremman vastuun ja miksipä ei koko Eurooppa voisi rahoittaa tällaista välttämätöntä, joka on huomisen kasvu. Miten se rahoitetaan? Kiitoksia. Seuraavana Rova Goulart, puolitoista minuuttia myöskin. Kiitoksia puhemies. Arvoisat puheenjohtajat, Lissabonin strategian jälkeen nyt tulee 2020 strategia. Onko tämä yksikään nimenmuutos vai suunnanmuutos myös? Käännyn tässä myös herra Baroson puoleen, kun luen teidän puheenvuoroanne epävirallisesta huippukokouksesta. Nyt kuulen tänään teidän puhuvan aivan oikeutetusti köyhien määrästä Euroopassa tai miten pitäisi kehitellä sääntelyä rahoitusseralla. Herra Barroso, mikä vahinko, että ette johtaneet komissiota viime vuosina, koska te olisitte voinut tehdä kaiken, mitä tänään nyt ehdotatte. Ja tällä hetkellä te sanotte, että kriisi esti teitä näin toimimasta, mutta äh, ei pidä enää hukata aikaa tällaisen surkutteluun. Nyt sitten käyn puheenjohtaja Van Rompuin puoleen ja onnittelen häntä hiukan ystävällisemmin kuin aikaisemmin täällä tehtiin me luotamme nyt teihin, tämä on ehkä hiukan paradoksi herra Van mutta me luotamme teihin, laskemme teidän varanne, että saatte liikkeelle Euroopan, joka olisi todellakin aidosti yhteisöllinen. Te tulette kyllä maasta, joka tietää, mitä yhteisöllinen tarkoittaa ja toimitaan yleisen edun puolesta. Jos tähän tukeudutte ja pidätte siitä kiinni, saatte parlamentilta tuen. Ja minä uskon, että strateginen 2020 strategiassa ei pidä väärinkäyttää sanoja. Jos sanoilla on joku merkitys, niin meidän pitää erityisesti ajatella keskiaikavälillä, ajatella globaalisti, ajatella yli kansallisen edun. Viittaa siihen, mitä herra Lambert sanoi. Neuvosto neuvoston päätelmät rahoituksesta eivät tällä hetkellä anna meille mitään suurta Euroopasta visiota. Siinä molemmin jalon, jaro, jarrutetaan. Ehdottaisin, te mainitsitte hyvän tavoitteen omassa puheenvuorossanne neuvostossa. Taloudellinen ja rahapoliittinen unioni, jossa otetaan kaikki sen aspektit huomiota, vahvistetaan solidaarisuutta ja niin edelleen. Pitää muistut, teidän pitää muistuttaa neuvostoa siitä, että jos Kreikassa on ongelmissa, johtuu osittain Kreikan omista syistä ja myös siitä solidaarisuutta on puuttunut. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Bytikofer, puolitoista minuuttia. Schöne Ziele zu haben ist leicht. Se, että on hyviä tavoitteita, se on helppoa. Kaikki niin tekevät joka vuosi. Vuoden alussa kaikilla on hyviä tavoitteita. Mutta jääkö se unelmaksi? Onko se agenda tai ennustus? Niin se riippuu siitä, että kun kysytään, että kuka, mikä, miten, miten paljon, milloin, vastataanko niihin konkreettisesti. Ja tämä sitten täytyy nähdä että miten tässä käy Agenda 2020 kanssa. Herra Daul, minun mielestäni tämän keskustelun alussa mainitsi tämän ytimen tässä keskustelussa. Me on kysymys siitä, että olemmeko valmiita kun puhutaan kansallisesta suverenisuudesta, pystytäänkö siitä luopumaan vai luovutaanko mieluummin yhteisön yhteenkuuluvuudesta mieluummin siitä, jota kymmenen vuosina olemme rakentaneet. Näin dramaattinen tämä vaihtoehto on. Olisin iloinen, että CDUn edustajalta olisin kuullut näin selkeitä sanoja, koska tiedetään, että juuri konservatiivit Saksassa ovat ne, jotka niin usein ovat asettuneet tässä poikkiteloin. Toivoisin neuvoston puheenjohtaja, rouva puhemies ja komission puheenjohtaja, että ei pelkästään neuvoston puheenjohtaja, sanoi itseluottamusta uhkuen, että neuvosto antaa tässä suuntaviivoja, vaan myös komissio parlamentin kanssa yhdessä ottaa tehtäväkseen näitä suuntaviivoja, ajaa aktiivisesti, työstää niitä yhdessä yhteisen Euroopan puolesta. Talouspolitiikan hallinnointi, joka ei riipu pelkästään Sarkoisista tai Merkelistä, vaan että se on vakavamielinen pyrkimys yhdessä johtaa Eurooppaa talouspoliittisessa mielessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana herra Angurakis, minuutti. Danke, Frau Präsidentin. Eh, την ώρα που εμείς συζητάμε, κυρία Πρόεδρε, τα αποτελέσματα της έκτακτης συνόδου Kiitoksia, puhemies. Me puhumme tänä mm, epävirallisen huipukokouksen tuloksista ja kaikki työntekijät tässä vaiheessa ovat Kreikassa äh, lakossa ja kritisoivat juuri näitä toimenpiteitä ja tuloksia Euroopan unionia ja äh, keskusta, vasemmisto ja oikeistohallitusten hallitusten politiikkaa, jotka yksimielisesti ovat ryhtyneet tällaisiin toimenpiteisiin monopolien vahvistamiseksi. Hallitukset ja komissio yrittävät siis uhkailla koko Euroopan unionin työntekijöitä ja tässä äh, joukkomielenosoitukset äh, ovat heitä vastassa, mutta herra Paros ei puhunut tästä laisinkaan. Monissa maissa järjestetään nyt mielenosoituksia ja lakkoja. Meillä on äh, euro, joka on umpikujassa, meillä on monopoleja. Vastaus voi tulla ainoastaan työläisiltä. Me tarvitsemme tällaista kehitystä. Seuraavana haluamme osoittaa aitoa solidaisuutta Kreikan suuntaan, mutta todellisuudessa. Meillä äm, äh, lehdistötilaisuudessa Van Roopai puhui todellakin jonkinlaisesta äm, Euroopan unionin direktiivistä diktatuurista. Ennen huippukokousta hän lähetti hallitusten päämiehille kirjeen, jossa hän sanoi, että että neuvoston jäsenet ovat vastuussa taloudesta maassaan ja heidän pitäisi olla vastuussa siitä myös Euroopassa. Neuvosto on kunnianhimoinen. Me haluamme johtajuutta ja keskusteluja. Siksi olen ehdottanut, että neuvosto kokoontuisi joka kuukausi. Tämä on hanke, joka kiertää myöskin komission käytävillä, jossa halutaan 80 että 80 prosenttia jäsenvaltioiden velasta tulisi Euroopan unionin velkaa. Tämä on tällaisen supervaltiokampanja, jo uhkana on se, että ei vain Kreikasta, vaan 27 EUn jäsenvaltiosta tulee protektoraatteja. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Nun hat sich also die EU eine Post-Lissabon-Strategie. Nyt EUlla siis on Lissabonin jälkeinen strategia jossa esitetään tavoitteita. Keskitytään vihreään talouteen, se ei riitä kuitenkaan Euroopan kilpailukyky turvata. Tarvitaan myös toimivaa energiatoimituksia, hyvää infrastruktuuria, hyvin koulutettua työvoimaa, eikä niin, että tulee näitä talouspakolaisia, jossa halpatyöläiset tulvivat markkinoille. Ja jos puhutaan kansallisten työmarkkinoiden joustavuuden lisäämisestä, niin sen ei pidä johtaa siihen, että nämä ylimenokaudet otetaan käyttöön jäsenvaltioissa kun yhä useammat ovat osa-aikatyössä. Niin tässä tilanteessa minun mielestäni EU ei pitäisi olla mielivaltaa. Siellä on heikkoja rakennealueita ja Emme tarvitse tällaisia vatit, jotka on jo kerran laitettu pöytälaatikkoon. Tarvitaan tavoitteiden asettamista myöskin kansallisella tasolla. Ei tarvitse ei tällaista privatisointieksotusta lähteä liikkeelle tästä 2020 ohjelmasta. Nyt on mahdollisuus profiloitua globalisaation vastaiseksi turvalinnakkeeksi. Se on ehkä aina mahdollisuus. Kaksi minuuttia, herra Mauro. Kiitoksia puhemies. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, ehkä eh, teitä ei tunneta, kuten eh, kollega Farage sanoi, mutta tiedän, että hänen ideaalinsa, teidän ideaalinne perustuvat eh, Euroopan kulttuuriin ja arvostan teitä siitä. Kiitän teitä hyvin rationaalisesta puheenvuorostanne ja haluaisin ottaa vertauksen eh, jalkapallon mainosta. Eh, näkemys, joka teillä on eh, roolistanne, on kuten keskus pelaaja, joka on tarkoituksena tuoda järjestystä peliin. Ja voi olla vaikeaa saada aikaan maali saavuttaa omat tavoitteet Lissabonin strategian jälkeen. Parlamentissa teidän täytyy riskeerata enemmän kuin muiden pelaajien. Teidän täytyy jälleen uudelleen, joka koko ajan uudelleen keksiä peli ja luoda joukkueen hyökkäävä voima. Mitä tapahtuu, jos emme toimi, kuten ehdotatte. Silloin me olemme ainoastaan puolustuskannalla ja teemme omia maaleja ja toimimme kansalaistemme etuja vastaan. Ja siksi pyydän teitä, että tuette Euroopan parlamentin uutta asemaa ette pidä parlamenttia esteenä, vaan mahdollisuutena. Edessämme on nyt historiallinen tehtävä ja uskon, että olette oikea mies johtamaan meitä. Seuraan herra López Aguilar, Aguilar puolitoista minuuttia. Consejo. Si estamos Neuvoston pysyvä puhde, jos nyt puhumme 2020 strategiasta, emme puhu vain Lissabonin jälkeisestä strategiasta, vaan strategista, jossa tunnustetaan, että Lissabon ei ole onnistunut, vai sanonko hiukan suorempaa, että se ei todellakaan onnistunut. Se laadittiin, että varmistettaisiin kasvu ja kestävyys, mutta tämä ei, tässä ei pystytty varmistamaan taloudellista, rahoituksellista, ympäristöllistä vakautta eikä myöskään sosiaalista. Kun ajatellaan rahoituksellisesti, EU on rakentanut rahaliiton, mutta se on vielä kaukana muusta, koska tarvitaan verotuspolitiikkaa ja rahapo- yhteistä talouspolitiikkaa. Vieläkään ei saatu aikaan energiapolitiikkaa kunnolla, kun ajatellaan asia sosiaalisesti Euroopassa on tällaista pahoinvointia, jota työntekijät tuntevat, AY-liikkeen edustajat ja kaikkein huonommassa asemassa ovat luokat. He ovat huolissaan mallin kestävyydestä, joka on meistä tehnyt juuri eurooppalaisen siis malli, joka on pystynyt varmistamaan hyvinvoinnin ja sosiaalisen kohesion. Haluaisin kysyä tästä epävirallisesta huippukokouksesta, minkälainen sitoumus e- e- komissiosta, neuvostosta, kaikista toimista halutaan esittää, jotta voidaan olla vahvoina. On tämä sosiaalinen sopimus johon kiertävä puheenjohtajavaltio on sitoutunut, Espanja, joka kantaa nyt vastuuta. Sosiaalinen sopimus, jossa voidaan selvästi todeta, että Eurooppa panostaa ympäristölliseen rahoitukselliseen kestävyyteen ja haluaa myös säilyttää sosiaalisen mallin, joka on teistä juuri eurooppalaisia tehnyt. Lambert für eine Minute. Strava Lambert, minuutti. Thank you, President. Kiitoksia, rouva puhemies, herra Paroso puhui aiemmin siitä, että halutaan kunnianhimoista strategiaa ja on totta, että osa 2020 asiakirjasta ovatkin sitä, mutta kasvihuonekaasupäästön luku ei ole selkeästikään kunnianhimoinen, se on surkea, eikä se vie meitä sinne, minne haluamme. 40 prosenttia pitäisi olla tavoite 2020 mennessä. Ja tietysti kyse ei ollut pelkästään ilmastosta, on myös kyse resurssien saatavuudesta, ja resurssien käytön tehokkuuden lisäämistä. Strategiassa on paljon sellaista, jota on varmaankin nähty aiemminkin. Talouskasvu tulee esille yhä enemmän tavoitteena mieluummin kuin indikaattorina. Eikä sen pitäisi olla strategian tavoite. EUlla on monia alueita, joissa yritämme irrottaa kasvun liikenteestä, energian käytöstä ja työ, työpaikkojen määrästä. Se on jo pitkään ollut irrotettuna. Eli ei puhuta niin, että kasvu jotenkin automaattisesti loisi työpaikkoja. Eikä pitäisi pelkästään puhua köyhyyden torjumisesta, vaan epätasa-arvon torjumisesta. Koska sillä ei ole mitään osoitettu olevan hyötyjä. Ja täytyy varmistaa se, että finanssiinstituutiot eivät heikennä näitä tavoitteita, joita meillä saattaa olla. Kiitoksia sitten seuraavaksi kahden minuutin herra Karas. Kiitoksia puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä kirjeestä, jonka lähetitte meille ja voin sanoa teille, että siinä kuvailut periaatteet ja arvot, suunnan, jonka siinä osoitatte sitä tuen sataprosenttisesti. Iloinen siitä, että sanotte, että meidän tulisi tavata kuukausittain, koska on teidän tehtävänne lähentää hallitusta ja valtion päämiehiä jälleen Eurooppaa kohti. Lissabonin strategia ei ollut väärä, mutta metodi oli väärä ja poliittista tahtoa ei ollut toteuttaa tavoitteita kotona päin. Ja nyt teidän tehtävänne on koordinoida jäsenvaltioita ja toteuttaa toimia silloin, kun Euroopan unionin toimivaltuudet eivät siihen riitä. Te sanoitte itse, että markkinat eivät riitä. Kyllä, me haluamme sosiaalista markkinataloutta. Ta- valuuttaunioni ei riitä. tarvitsemme poliittista unionia. Ja ensimmäinen ö, koetinkivi meille tulee olemaan budjetti, joka on jo liityttävä 2020 strategiaan. Eurooppa 2020 ei ole tavoite, vaan se on väline, jolla voimme saavuttaa voimme tehdä sen, minkä haluamme tehdä talouskriisiin vastataksemme. Me tarvitsemme enemmän koordinointia veropolitiikassa, talouspolitiikassa, rahoituspolitiikassa, tutkimuspolitiikassa ja koulutuspolitiikassa koska emme voi saavuttaa kilpailukykyä ainoastaan talouspolitiikalla. Siksi tarvitsemme Small Business Actin. Meidän on huomioitava PK-yritykset ensin. Sillä tavoin luodaan työpaikkoja alueilla. Komission puheenjohtajalle sanoisin, että me tarvitsemme vaikutusten arvioinnin kaikista komission toimista koko reaalitalouteen. Me tarvitsemme uudenlaisen eh, eh, uudistuksen, joka huomioi myös eläkkeet ja muut kysymykset. Ja me tarvitsemme exit-strategian ja Eurooppa 2020 strategian koordinointiin, jotta ne eivät olisi ristiriidassa toistensa kanssa. Kiitoksia. Sitten herra Serkas, minuutti 30 sekuntia. Gracias, señora Kiitoksia puhemies. Kiitoksia neuvoston pysyvä puheenjohtaja, komission puheenjohtaja. Minusta kuulostaa varsin hyvältä tämä tämän iltapäivän musiikki. Toivon, että seuraavalla viikolla puhumme samalla tavalla, koska kaikki tämä tarkoittaisi sitä, että olemme kaikki ymmärtäneet hyvin sen, että meidän täytyy asettaa tavoitteita ja voimme valita itse oman tulevaisuutemme. Ei ole minkäänlaista taloudellista determinismia on oma äänensä politiikassa, on oma ääni kansalaisille, meidän tulevaisuudellemme. Me, se on kaikki meidän omissa käsissämme. Talous ei tietenkään ole pelkkää rajoitus, se antaa meille välineitä, mutta tavoitteet asetamme me itse ja haluamme palvella yhteiskuntaa, taloutta eikä toisinpäin. Tarvitsemme, niin kuin on sanottu, strategiaa pitkällä aikavälillä eikä vain lyhyellä aikavälillä, mutta mielestäni tämä on menestystä Meillä on ollut huomattavaa taloudellista kasvua aikaisemmin, mutta vähän keinottelupohjalta. Pohjassa ei ole otettu huomioon oikeutta, tasapainoa, ympäristökysymyksiä, tulevien sukupolvien tulevaisuutta. Toivottavasti puhemies tulevana viikona saamme kunnanhimoisen agendan, jossa toteutetaan kestävyyttä, joka sopii yhteen, koska talous, sosiaalikysymykset ja ympäristökysymykset sopivat yhteen, kuuluvat yhteen. Sosiaalinen ulottuvuus on erittäin tärkeää. Tähän liittyvät kansalaisten pelot ja toiveet. Ne eivät kuulu pelkästään työmarkkinakysymyksiin. Kun ajatellaan rahoitusmarkkinoiden ylväyden uhreja, todellista taloutta, meidän pitäisi rajoittaa tällaista, meidän pitäisi harjoittaa täystyöllisyyspolitiikkaa, laadukkaita työpaikkoja, kaikille työpaikkoja, ja meidän pitää lopettaa sellainen, että ei haluta taistella enää sosiaalisen epätasapainon puolesta ja pyritään vain erinomaisuuteen. Sitten herra Gigol, minuutti. Ja, verehrte president, äh, vorhin noch Präsidentin. Rouva puhemies. Ensinnäkin Euroopan talouden kriisi on niin syvä, että tässä tilanteessa todellakin täytyy odottaa konkreettisia ehdotuksia. Konkreettisia ehdotuksia juuri siinä, siihen suuntaan mennen, kun täällä monet puhujat ovatkin muotoilleet. Eurooppalainen talouspolitiikan hallinnointi on sellainen asia, jota parlamentti on monella tavalla vaatinut. Ja tehkää ehdotus, että miten tämän suuren velkautumisen riskit voidaan jakaa niin, että Kreikka ei sorru korkorasituksen alla. Tehkää ehdotus, niin kuin Ekon valiokunta eilen vaati, että miten nämä äh, rasitteet voidaan ottaa huomioon. Ei pelkästään vajemmaita täytyy rangaistua heidän muuttaa toimintansa, vaan myös ne maat, joilla on liialliset ylijäämät. Niin sielläkin pitää olla reformeja. Tarvitsemme eurooppalaisia tilastoja, jotka... Ja sitten täytyy olla tehokkaita toimia verokilpailun osalta parlamentti on tehnyt ehdotuksia ja teillä on nyt se aika, että täytyy lopultakin tehdä konkreettisia ehdotuksia. Seuraavaksi herra Odi, kaksi minuuttia. Puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja, hyvät kollegat. Te olette nyt paikalla meidän kanssamme neuvoston pysyvä puheenjohtaja. Tervetuloa, tervetuloa. Mutta olen kuitenkin äärimmäisen pettynyt, että ensimmäinen poliittinen elenne ei ollut tulla tänne parlamenttiin jo ensimmäinen joulukuusta, mutta te virkanne vastaan virallisesti niin kuin te, me, niin tekin harjoitatte politiikkaa, mutta tässä ei onnistuta ilman demokratiaa. Ranskan ja Hollannin kansanäänestystä aikanaan ja monet muut kansat, jos niitä olisi kuultu, olisivat kertoneet, että emme ole vastaan Eurooppaa, mutta meillä on sellainen tunne, että sitä hoidetaan ilman meitä, joskus meitä vastaan. Kiitos siis Angela Merkel, joka oli teidän paikallanne aikaisemmin, ja Nicolas Sarkozy, joka sai kansalaiset jälleen Eurooppa-hankkeen keskiön Lissabonin sopimuksen kautta. Teidän pitää ymmärtää, arvoisa puheenjohtaja, että mitään ei enää pysty tekemään ilman kansalaisia, ilman heidän edustajiaan, siis parlamenttia. Parlamentin pitää myös ymmärtää, että mitä ei enää tehdä ilman valtioita. Ja näin ollen, siis valtion puheenjohtaja, johtaja, Euroopan kansalaiset kärsivät, koska he eivät enää ymmärrä suuria tapahtumia, heidän silmissä tapahtuu pitäisi määritellä uusi suunta, vakuuttaa Euroopan neuvosto siitä, että Eurooppa ei ole mikään ongelma, vaan ratkaisu Eurooppa toimii aktiivisesti eikä vain alistu. Mikä on teidän näkemyksenne maailmasta ja Euroopan paikasta siellä? Mitä olette mieltä hallitusten välisyydestä Eurooppa-strategiassanne, aivan erityisesti kun ajatellaan taloudellista hallintoa, jota meiltä kipeästi puuttuu, ja miten toteutetaan mm, ulkopoliittista uutta toimintaa. Jäsenvaltiot, kansalaiset, me etsimme kaikki johtajia, se olette nyt te. Teidän ei pitäisi olla mikään kakkonen, vaan ykkönen. Ja teidän kyystänne riippuu, että saadaan aikaan poliittinen unioni, josta riippuu meidän tulevaisuutemme. Kiitoksia, että olette tullut paikalle. Te olette laadukas, pätevä mies. Älkää pelätkö kansalaisia. Rakastakaa heitä ja he kyllä palauttavat tämän tunteen teille. Seuraavaksi herra Koferaati, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kun määrittelemme keskipitkän aikavälin strategian Euroopan unionin pitäisi ottaa huomioon talouskriisin vaikutukset, jotka tällä hetkellä vaikuttavat Eurooppaan eikä pelkästään Eurooppaan, ja myöskin rajat, jotka aiheuttivat sen, että Lissabon 2000 strategian tulokset olivat niin heikot. Kriisi antaa meille selkeitä suuntaviivoja, mitä tulee kasvuun ja täystyöllisyyteen, jos haluamme nämä asettaa tavoitteeksi. Ensinnäkin tarvitaan mm, rahoitus- ja pankkijärjestelmän valvontaa ehdottaa eh, toimenpiteitä, jotta ei syntyisi uudelleen näitä kielteisiä vaikutuksia. Lisäksi meidän on ryhdyttävä investoimaan eh, tutkimukseen, innovointiin ja koulutukseen jotta nämä suuret investoinnit olisivat tarpe onnistuisivat, eh, Euroopan pitäisi ottaa käyttöön euroobligaatioita. Nämä ovat edellisen Lissabonin sopimuksen rajoja. Täytyy saada aikaan uudistuksia sekä mitä tulee verotukseen että palkkajärjestelmään. Tarvitaan koordinoitua teollisuuspolitiikkaa, jotta voidaan puoltaa puoltaa teollisuutta meidän täytyy myöskin rajoittaa pitkäkestoinen työttömyys, joka on uhka. Del Seuraavaksi Rova del Castillo, kaksi minuuttia. Eh, <clears throat> Kiitoksia puhemies. Puheenjohtaja Van Rompuy, puheenjohtaja Barroso, kun teillä on paikalla, mutta joka tapauksessa puhun myös hänelle. On totta, että on ollut hienoa nähdä teitä yhdessä ja olen ollut sitä mieltä, niin kuin voitu nähdä, että on läheisyyttä, on keskittymistä siihen, mitkä ovat ratkaisevan tärkeitä strategiassa tulevina kymmenenä vuotena. Ja tämä on mielestäni tämä on tärkeä. Ja erityisesti minua kiinnosti tässä ehdotuksessa, josta saamme kirjallisen esityksen, johon itse, itse viittasit, että tavoitteiden täytyy olla vain muutamia, vain prioriteettikysymyksiä. Niiden täytyy olla konkreettisia, niitä pitää voida mitata ja arvioida jatkuvasti, jotta nähdään, edistymmekö vai emme tähän suuntaan. Minusta tuntuu, että tämä on aivan ratkaisevan tärkeää ja tämä on huomattava muutos suhteessa Lissabonin strategiaan. Ja haluan korostaa nyt yhtä asiaa, nimittäin sisämarkkinoita. Yli 20 vuotta sisämarkkinat Euroopassa luotiin. 20 vuotta tämän jälkeen puuttuu vielä paljon, että päästään todellisiin eurooppalaisiin sisämarkkinoihin, jos e, e, suuremmassa osassa sektoreita. Joissakin tapauksissa ne ovat varsin uusia, kuten esimerkiksi digitaaliset markkinat, mutta joissakin muissa tapauksissa e, on sellaista sirpaloituneisuutta, sellaisia esteitä, että me estämme Euroopan taloutta kehittymästä omassa skaalassaan, jonka se ansaitsee, se todellakin voi kehittyä ja kehittää kilpailukykyään. Ja siksi, ja siksi sitä saataisiin aika vaan kasvua ja työpaikkoja. Herra Van Rompuy, herra Barroso, tarvitaan paljon poliittista tahtoa. Business as usual ei enää toimi, se ei ole enää mikään väline. Nyt tarvitaan paljon johtajuutta ja teillä on nyt tässä suuri vastuu luonnollisesti saatte minulta ainakin kaiken mahdollisen tuen. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana herra Bulman minuut, puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, hyvät kollegat, kaksi asiaa haluaisin käsitellä. Ensimmäistä kohtaa on se, että meillä on jo strategia 2020 vai onko? ei ole mielestäni ja haluan sanoa miksi. Kun te komissiossa sanotte, tai kun jäsenvaltiot sanovat, tämä nopea budjettivakauttaminen ensin ja sen jälkeen käsittelemme taloutta ja työllisyyttä. Se, tämä yhtälö ei toimi. Jos ei usko, ette usko meitä, niin lukekaa IMFn lausunto eiliseltä. Yksityinen kysyntä ei ole vielä ollenkaan elpynyt julkiset investoinnit meitä pitävät pystyssä. Jos haluatte integroidun strategian ajaa eteenpäin, jossa on työllisyystavoitteet y- ytimessä, jos tätä ei tehdä, niin silloin emme kriisiä voi voittaa. Sitten toinen asia. Meillä on vastuu velkakriisistä. Ne maat, jotka ovat suurimman paineen alla, niin maat ovat tehneet tässä virheitä, useammat maat kuin yksi. Mutta jos dataa lukee tarkasti ja kuuntelee analyytikkoja, niin tietää, että ainakin puolet Kreikan ongelmista ovat spekulanttien syytä, jota komissio viiden vuoden ajan eivät halunneet säännellä, kuten hedge-rahastoja. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Tarvitsemme eurooppalaista valuuttarahastoa, joka auttaa näitä maita ei pelkästään euroalueen ulkopuolella, vaan myös sisällä. Mutta eurooppalaista politiikkaa täytyy tehdä kriisin voittamiseksi ja nyt. Herr Die nächste Rednerin ist Frau Gyuri für... Seuraavaksi Rova Gyuri. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, arvoisat kollegat espanjalais belgialais unkarilaisen puheenjohtaja Troikan jäsenenä minä seuraan herra äh, Van Rompaan toimintaa ja huomaan, että hän on äh, todella sitoutunut Eurooppaan. Ensimmäistä pysyvästä puheenjohtajasta todellakin riippuu, saako Eurooppa äh, sitä johtajuutta kriisissä, jota se tarvitsee. Ja ähm, tarvitaan myös hänen uskottavuuttaan, jotta Eurooppa 2020 strategia ei pääty samoin kuin Eh, edelleen Lissabonin strategia. Minä tulen entistä Itäblokin maasta ja me jotenkin eh, emme eh, aina ole aivan tyytyväisiä tällaisiin pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Teidän täytyy se ymmärtää. Kansalaisten on tiedettävä, ketkä ovat päätöksentekijöitä Euroopan unionissa. Jos he ovat kansalaisia, niin sitten meidän täytyy yhdessä heidän kanssaan toimia ja heidän kanssaan rakentaa Eurooppaa Lissabonin sopimuksen pohjalta – ja tämän sopimuksen hengen ja kirjaimen mukaan. Tämänpäiväinen eh, keskustelu ei korvaa syvällisempiä keskusteluja vastuuvaliokunnissa. Mitä tulee sisällöllisiin kommentteihin, minun mielestäni päätavoitteen täytyy olla työpaikkojen luominen. Jokaisessa strategiassa tämän täytyy olla lähtökohtana. Me tiedämme vielä hyvin vähän siitä, millainen tästä strategiasta tulee. Me tarvitsemme vähemmän prioriteetteja. Meidän täytyy poistaa umpikujat ja tehdä läheisempää yhteistyötä. Me emme kuitenkaan saa heittää lasta pesuveden mukana, koska vanhoissa strategioissa on hyviäkin e, puolia, kohesiopolitiikka, maatalouspolitiikka. Niitä ei saa unohtaa. Toiseksi, uusi strategia, sen täytyy olla kaikkien alueiden etujen mukainen eikä yksittäisten jäsenvaltioiden eh, eh, solidaarisuuden täytyy olla meidän prioriteetti. Sitten Rova kaksi minuuttia, kaksi ja puoli minuuttia. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu, jota tänään käydään 2020 strategiasta, mutta tietysti me kaikki tiedämme oikein hyvin, että epävirallisessa neuvostossa helmikuussa Ennen kaikkea keskusteltiin Kreikan kysymyksestä. Ja tiedämme myös, että tämä epävirallinen huippukokous on antanut julkilausuman hallitusten johtajilta ja se on tällainen poliittinen tuki Kreikalle. Sanotaan, että ollaan valmiita olemaan aktiivisia euron vakauden puolesta ja sanotaan, että Kreikka ei saa finanssitukea tai ole vaatinutkaan EUlta. Haluaisin viitata siihen, että pääministerin ja Kreikka on aina tehnyt selväksi, että Kreikka ei pyydä rahoitusapua keneltäkään muualta, ei itävaltalaiselta, saksalaiselta veronmaksajalta, ei kenenkään muun pidä sen velkoja maksaa. Kreikka omilla ponnistuksillaan vähentää velkojaan jo niiden toimien perusteella, jotka on jo eh, ilmoitettu. Eh, ei pidä paikkaansa, että Kreikka olisi sanonut, että nämä kaikki faktat kolmen lainasta eivät olisi vielä valmiita, ne annetaan äh, hyvissä ajoin. Komission puheenjohtaja nyt ole täällä, mutta haluaisin sanoa vielä yhden asian, että miksi itse asiassa Kreikasta ja Kreikan viranomaista vaaditaan, että jotain pitäisi yksilöidä tarkemmin. Käytäntöhän on ollut sellainen, jo 89 lähtien ollut monissa jäsenvaltioissa sellainen. Ja monista tiedotusvälineistä on tämä pystytty myöskin pystytty lukemaan. Kreikka ei halua rahoitustukea, se pyytää jotakin muuta, hyvät kollegat. Eh, jotain, joka on oikeastaan itsestään selvää sen pitäisi olla, eikä pelkästään sen vuoksi, että on euroalueen jäsen, vaan ennen kaikkea sen vuoksi, että on EU-jäsen. Haluttaisiin poliittista tukea, solidaarisuutta ja uskoa, todellista uskoa ehm, tällaista tukea, joka ei pelkästään jää sanoiksi, vaan jolla on myös sisältöä ja substanssia. Että se jätti yhdessäkin sanoisi, kumppaneilta Kreikka haluaa siis sitä, että että saadaan tukea näiden toimien toimeenpanoa. Jos äh, spekuloidaan, niin sitten se vie pohjaa pois näistä pyrkimyksiltä. Nyt ei pidä kätkeä päätä pensaaseen. Spekulantit ovat asettaneet tavoitteen, että saadaan Kreikka pois euroalueelta ja nyt meidän pitäisi kaikkien ryhtyä näihin tarvittavisiin toimenpiteisiin, jotta euroaluetta voidaan suojella. Haluan kertoa kaikille kollegoille, että tänään on menettelyllä puhujalistaa vain viisi minuuttia. Minuutti per puhuja. Ja noin 30 puheenvuoropyyntöä on jo nyt. Eli ei ole kovinkaan paljon järkeä enää pyytää puheenvuoroa. Catch-menettelyyn täytyy tämä teille pettymykseksi ilmoittaa. Sitten herra Del Castro, De Castro minuutti. Presidente, non posso esimermi dal manifestare puhemies, olen todella pahoillani joko maatalousvaliokunnan puolesta olen pahoillani, jonka puheenjohtaja olen, että äh, maatalous- ja elintarviketeollisuus ei löydy laisinkaan 2020 strategiasta. On absurdia, että komission seuraavan kymmenen vuoden äh, strategia ei sisällä äh, elintarviketurvallisuutta ja maaseudun mm, työllisyyden ylläpitoa. Kuinka voitte kuvitella, että saadaan aikaan kestävä ja vihreä Eurooppa ilman, että huomioon huomioidaan, että suuri osa eh, Euroopan alueesta on maanviljelysaluetta. Kuinka voitte unohtaa ne eh, tuhannet ihmiset, jotka työskentelevät tällä alalla? Nämä ovat eh, henkilöitä, joiden työpaikkoja meidän on suojeltava. Ennen kuin ryhdymme luomaan uusia työpaikkoja, meidän on puolustettava vanhoja. Maatalous tuo meille elintarvikkeita, biodiversiteettiä, hyvää ympäristöä ja sillä on merkitystä maaseutualueiden yhteiskuntien kannalta kannalta. Olen nyt huolissani puheenjohtaja tästä suuresta puutteesta, jonka toivottavasti parlamentti pystyy korjaamaan. Kiitoksia. Viimeinen puhuja keskustelussa on Rova Jaakonsaari, myöskin minuutti. Puheenjohtaja, kiinalaisen kalenterin mukaan nyt on tiikerin vuosi ja Kiina on taloustiikeri. Intia on tällä hetkellä jättiläismäinen rakennustyömaa ja mä luulen että erityisesti Intian kehitys tulee vaikuttamaan Eurooppaan erittäin paljon. Ja juuri tämän takia tarvitaan tätä uutta rytmiä, uutta avausta, jota e, e, Eurooppa 2020 merkitsee. Tarvitaan yhteistä talouspolitiikkaa, älykästä veropolitiikkaa ja rohkeutta tunnistaa rakenteellisia heikkouksia, tutkimusta ja tuotekehittelyä. Ne on tullut täällä erittäin hyvin esille minulla on kaksi kysymystä miten tämän kreikan tragedian kreikkalaisen tragedian opetuksen pohjalta aiotaan valvoa tulevaisuudessa vakaussopimuksen toteuttamista? toinen kysymys minkälaisia keppejä ja porkkanoita aiotaan käyttää jotta tämä kaksituhatta kaksikymmentä strategia sitten onnistuisi paremmin kuin tuo lissabonin tragedia koska jäsenvaltiot vähät välittivät siitä? liebe ähm, liebe Kolleginnen, Kollegen, jetzt exakt fünf Minuten. Nyt on tasan viisi minuuttia, siis viisi puhujaa. Jos puhutaan lyhyemmin, ehkä enemmänkin. Ensimmäinen puhuja on herra Marinescu. Olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule președinte al Consiliului... Hyvä Euroopan neuvoston puheenjohtaja, rouva puhemies, mielelläni näen Euroopan neuvoston puheenjohtajan täällä parlamentissa. Olen hämmästynyt siitä, että mm, neuvostolla on niin kova kiire tehdä päätös ilman parlamentin kuulemista. Tarvitsemme 2020 strategiaa, koska Lissabonin strategia on epäonnistunut, mutta asiakirjat, joita nyt lähetetään, ne ovat hyvin yleisiä, niissä ei viitata tuleviin haasteisiin. Yksi esimerkki on tämä sosiaalinen ulottuvuus. Yksi ongelmistamme on väestön ikääntyminen ja ammattitaisen työvoiman puute. Vähemmän kuin 2 prosenttia budjetista menee kehitykseen ja tutkimukseen ja tuotekehitykseen äh, on asiantila, joka pitäisi korjata. Tutkimus ja tuotekehitys voisi perustua PP-kumppanuuksiin julkisen yksityisen kumppanuuksiin ja voitaisiin rohkaista investointeja laboratorioihin ja tutkimuslaitoksiin, jotta voidaan aivovuotoa estää. Niin, pani predsednička, pokusin sa byť stručná, aby som dodržala limit. Puhemies, puhun lyhyesti pidän aikaa rajastanikin. Olen pahoillani, että komission puheenjohtaja ei ole paikalla, mutta olen iloinen, että komissaari, joka on vastuussa toimijoiden välisestä yhteistyöstä, on läsnä ja minä uskon, että jotta EUn 2020 strategia onnistuu, niin täytyy puhua myös siitä, että toimielinten täytyy kilpailla myös keskenään ja olla yhteistyössä ja luoda välineitä, joita ilman emme voi toteuttaa käytännössä toimenpiteitä, jotka kuitenkin ovat välttämättömiä. Mielestäni on myös tärkeää päästä eroon kansallisesta egoismista ja muuttaa se kansalliseksi vastuullisuudeksi myös EU-tasolla, koska ilman kykyä puhua harmonisaatiosta sosiaalipoliittisissa kysymyksissä ja verokysymyksissä ei ole mahdollista täyttää tehtäviä, jotka liittyvät talouspolitiikkaan ja yhteisiin politiikkoihin, joiden kautta EU-sta tulee kilpailukykyinen maailmassa. Kiitos. En herra Stassia salissa. Sitten herra Daffan seuraava puhuja. Hyvä puheenjohtaja, olen kovin kiitollinen teille siitä, kun kuvasitte tehtävänne. Mutta en vieläkään ihan ymmärrä, miksi ette halua vastata parlamentaarisiin kysymykseeni. Ja haluaisin, että harkitsette uudelleen lähestymistapaanne parlamentaarisen kysymyksen asiaan. Ja voisiko myös pahoitella tätä häpeällistä esitystä, jonka Nigel Farage piti ja taata, että suuri enemmistö britti mepeistä kohtelee teitä suurella kunnioituksella. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja, herra Papa Nikolau. Paljon kiitoksia, puhemies. Viime aikoina Euroopan kaikki katseet ovat kääntyneet Kreikkaa kohtaan, eikä pelkästään Euroopan katseet. Maailmanlaajuisesti meillä on nyt talouskriisi, eikä nyt ainoastaan Kreikalle ole vakava ongelma taloutensa kanssa, vaan myös muilla mailla. Kaikki sen tietävät. Me olemme nyt nähneet kriisin, jollaista meillä ei ole aikaisemmin ollut, ja näemme, että todella ikäviä asioita on tehty. Ja eräs asia on tärkeä, hyvät kollegat. Ei Kreikka ole menossa konkurssiin, ei Kreikka ole hajoamassa, eikä Kreikka ole myöskään pyytänyt talousapua. Me haluamme poliittista tukea. Kreikka pyytää solidarisuutta muilta jäsenvaltioilta Euroopan talous- ja valuuttaunionissa. Siitähän tässä on kyse. Kiitoksia. Sitten Vatikau. Frau President. La începutul anului rata șomajului a ajuns la 10%, iar... Kiitoksia puhemies. Tämän vuoden alussa työttömyys nousi 10 prosenttiin, budjettivajeet ovat kasvaneet, Euroopan kansalaiset pyytävät välittömiä ratkaisuja demografiseen muutokseen, taloudelliseen kriisiin, ilmastonmuutosongelmiin. Unionin pitäisi investoida ja luoda säilyttää työpaikkoja, koulutusta, ty- maataloutta, energiarakenteita, yleensä infrastruktuuria. Tarvitaan kestävää strategiaa energiakysymyksissä ja moderni turvallinen liikenneverkko. Meidän täytyy investoida energiatehokkuuteen asunnoissa, mutta myös teollisuudessa. Ja tätä kautta voidaan saada valtavasti työpaikkoja 2020 mennessä. Meidän pitää myös uudistaa teollisuuden rakenteita ja välineistöä, jotta emme aja toimintaa EUn ulkopuolelle lopuksi, kun ajatellaan väestön ikääntymistä ja syntymi, lasten syntymisen vähentymistä. Tässä tarvitaan myös kannustimia ihmisille ja kohtalaisia elinoloja. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε τώρα τη συζήτηση. Πρώτα... Keskustelu on päättynyt. Ja nyt komission edustajana Herr Shefkovic on puheenvuoro. Mr. President, honorable members of the European Parliament. Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Puheenjohtajan täytyy lähteä, kun istunto vähän myöhästyi, mutta minulla on suuri kunnia vastata puheenjohtaja Barroson puolesta ja komission puolesta. Haluaisin aloittaa kiittämällä teitä kaikkia tästä hienosta keskustelusta, monesta mielenkiintoisista ideoista ja tästä innokkuudesta ja tuesta, jota osoitatte EU 2020 strategiaa kohtaan. Ilman teidän tukeanne EU 2020 ei onnistu. Voin varmistaa teille, että komissio on hyvin rohkea. EU 2020 asettaa työllisyyden kansalaiset köyhyyden torjunnan ytimensä. Ja voin varmistaa teille myös, että olemme oppineet läksymme Lissabonin strategiasta ja sen vuoksi keskitymme vähempiin tavoitteisiin ja hallinnointia varmaan parannamme. Komissiossa meitä rohkaisee tämä suuri intressi ja toivon myös suuri tuki parlamentista. Meitä rohkaisee paljon myös tämä kiireen tuntu neuvostossa, mutta on selvää, että ilmapiiri nykyään on hyvin erilainen kuin viisi vuotta sitten, kun Keskustelimme Lissabonin strategian parametreista silloin, mutta enemmän täytyy tehdä. Paikallinen paikallisen tason tärkeimmät ihmiset täytyy saada strategian taakse. Meidän täytyy varmistaa, että he eivät näe sitä jälleen yhtenä hallintoharjoituksena, vaan tapana parantaa ihmisten elämää Euroopassa ja heidän maissaan ja alueillaan. Ja haluaisin pyytää teitä siihen, että auttakaa hyvät parlamentin jäsenet meitä tässä tehtävässä. Ei te, kilpailla, vaan tehdään yhteistyötä, keskitytään prioriteetteihin ja pyritään saamaan konkreettisia tuloksia aikaan. EU 2020 strategiassa haluaisimme ottaa esille tällaisen pilarijärjestelmän, joka perustuu älykkääseen vihreään talouteen ja näiden pilarien varaan haluamme rakentaa joustavia aloitteita, joilla pyritään ratkaisemaan nämä pullonkaulaongelmat, jotka estävät Euroopan taloutta käyttämästä täyttä potentiaaliaan. Haluamme keskittyä enemmän koulutukseen, ammattikoulutukseen niin, että työvoima Euroopassa pysyy kilpailukykyisenä mitä Eurooppa tarvitseekin. Eurooppa 2020 strategia pidetään yhteydessä vakaus- ja sopimukseen, koska vakaat finanssit ovat avain hyvään talouteen. Paljon puhuttiin tänään Kreikasta. Ja haluaisin varmistaa teille, että oli konsensus siitä, että euroalueen jäsenvaltiot ovat päättäväisiä koordinoituja, jos tarvitaan, jotta voidaan varmistaa finanssivakaus euroalueella. Ja komissio tekee läheistä yhteistyötä Kreikan kanssa ja seuraa, miten se suosituksia toteuttaa. EKP ja IMF, tekninen apu avusta vastaava ähm, työryhmä on nyt Kreikassa auttamassa näiden toimien toteuttamisessa. Meillä on välineet finanssivakaus äh, taata, jos tarvitaan. Erityisesti euroalue on tässä kyseessä komissio, EKP, ja olemme valmiita ottamaan käyttöön eurooppalaiset puitteet äh, toimien koordinoimiseksi, mutta jokainen vaihe tässä prosessissa täytyy ottaa oman aikansa, ja nyt Kreikan asiana on aloittaa reformit ja toimeenpanna tarvittavat toimenpiteet. Olemme valmiit rohkeisiin toimenpiteisiin. Oli sitten kyse Eurooppa, Euroopan Eurooppa 20 strategiasta tai sitten Kreikasta. Sitten Euroopan vastaan puolesta herra Van Rompuy. Monsieur le Président, chers collègues, puhemies, hyvät kollegat. Olen iloinen siitä, että tätä keskustelua on käyty. Olen iloinen, että otin vastaan kutsunne tulla parlamenttiin aivan 2020 strategian alussa vasta, koska nyt ollaan todella vasta ihan aloittelemassa tätä keskustelua. Olemme nyt keskust- keskustelimme asiasta 11. helmikuuta kevään huippukokous pidetään maaliskuun lopulla ja strategia 2020 tai työllisyyden ja talouden kasvun strategia viedään loppuun kesäkuussa, joten meillä on tässä vielä aikaa vaihtaa mielipiteitä ja määritellä lopullisesti toimintamme. Olen siis iloinen tästä kunnianhimosta, jota kuulin puheenvuorostana iltapäivänä. Olen iloinen siitä, että ihmiset haluavat viipyilemättä ryhtyä tähän asiaan. Täällä yksi puheenvuoro, jota voin vain halveksia, sitä en kuitenkaan nyt kommentoi. Sitten taloudellisesta strategiasta. Teen eron kolmen kauden tai periodin välillä. Ensimmäinen periodi on se, että päästään eroon rahoituskriisistä ja sen seurauksista. Ja sallikaa minun käyttää toisenlaista kieltä kuin olen tänä iltapäivänä kuullut koko keskustelun ajan. Seltä nyt hiukan tätä. Käytän myös kieltä joka, ja osoitan, mikä on positiivista unionissa, koska kuvitelkaa, täällä on myönteisiäkin asioita, joita on tapahtunut viime aikoina on vedetty johtopäätöksiä opittu 30-luvun kriisistä. Nyt on kulunut yksi vuosi kriisin, suuren kriisin alusta ja itse asiassa nyt 2010 suurimmassa osassa jäsenvaltio tapahtuu myönteistä kasvua. Ei näin tapahtunut 30-luvulla. Silloinhan kriisi kesti vuosikymmenen loppuun saakka. Ja miksi nyt sitten on myönteistäkin kasvua sen takia, että on ryhdytty toimenpiteisiin. On ryhdytty toimenpiteisiin, jotta pelastetaan rahoituslaitoksia, ei sen takia, että niitä sitä nyt niin kovasti muuten vaan pidetään, mutta ilman niitä ei ole taloutta. On harjoitettu rahapolitiikkaa, joka on ollut älykästä. On valtavasti pumpattu rahaa talouteen. Näin ei tehty 70 vuotta sitten. On luotu ainakin 16 maalle alue, huolimatta kaikista alueista, alue, joka on rahoituksellisesti, rahapoliittisesti vakaa, 30-luvulla jatkuvasti kilpailevalla tavalla devalvoitiin. Näitä ei enää tänä päivänä tapahdu. On harjoitettu rohkeaa finanssipolitiikkaa, on käytetty budjettivajeita, jotta voidaan stimuloida taloutta. Näin on tehty. Ei tehty niin kuin 30-luvulla ja käännytty mahdollisimman nopeasti tai on pyritty mahdollisimman nopeasti pääsemään mm, julkisen talouden tasapainoon. On säilytetty sisämarkkinat, suojeltu ne. Sehän, nehän eivät ole täydelliset, sitä pitää syventää ja herra Monti tulee tekemään meille konkreettisia ehdotuksia. Mutta emme ole luiskahtaneet protektionismiin niin kuin 30-luvulla. Ja näin ollen on opittu tiettyjä asioita suuresta lamasta, jota nyt olemme läpikäyneet. Menen vielä hiukan pidemmälle. Johtuen EU-sta, EUn ansiosta G20 syntyi. Siksi, ja myös tämän takia me päätimme luoda maailman hallinnon, vaikka se on vasta alkiotasollaan. Ensimmäistä kertaa suurvallat, vanhat ja uudet, kokoontuvat yhteen taistellakseen kriisiä vastaan ja voittaakseen sen epätäydellisesti tietenkin, mutta jatkossakin jatkotaan samaan malliin ja pyritään siihen. Näin ollen Euroopan unioni, unionia ei aina pitää pistää puolustuskannalle. On asioita, jotka ovat myös erittäin myönteisiä, joita on tapahtunut. Nyt pitää päästä eroon tästä strategiasta. Sitä kutsutaan nyt täksi exit-strategiaksi. Täytyy siis löytää tasapaino sen välillä, että liian nopeasti luovutaan budjettikannustimista ja pitää keskiaikavälillä saada aikaan julkisen talouden budjettien tasapaino. Se on aivan välttämätöntä, välttämätöntä että voimme rahoittaa eläkejärjestelmämme, sosiaaliturvajärjestelmämme tai jotta voimme rahoittaa terveydenhuoltopalvelumme. Tämä on siis vaikea tasapaino, joka pitää kuitenkin saavuttaa ja vakaus- ja kasvusopimus antaa keinot tässä, koska siinä ei vaadita, että välittömästi pitää päästä budjettitasapainoon julkisessa taloudessa, vaan askel, askeleelta, aste, asteelta ensin saadaan aikaan parempi tilanne. Sitten keskiaikavälillä päästään todelliseen budjettitasapainoon. Minä uskon, että 20 vuoden ajan on harjoitettu viisasta politiikkaa. Sitten Lissabonin strategiasta. Me tunnemme puutteet, joita siihen liittyi, mutta ei pidä unohtaa sitäkään, että rahoituskriisi, talouskriisi on täydellisesti hämmentänyt Lissabonin agendan toteutumista, mutta luonnollisesti on ollut puutteita. En nyt niitä luettele täällä, ne ovat hyvin ihmisten tiedossa. Mutta mitä haluan sanoa on seuraava. Tarvitaan tiettyjä suuria merkittäviä uudistuksia. Nämä tärkeät uudistukset Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla tulevat vaatimaan budjettivalintoja. Eikä ole mikään sattuma, että johtopäätöksissäni jotka esitin tässä kirjeessä, johon te olette nyt tutustuneet. Ei ole siis mikään sattuma, että halutetaan liittää budjettikeskustelu tietenkin niin kuin se määritellään vakaussopimuksessa, mutta se liitetään myös taloudellisiin uudistuksiin, koska jos sanotaan, että täytyy harjoittaa enemmän esimerkiksi tutkimusta ja kehitystä, niin sitten se ennakoidaan tällä tavalla kansallisessa budjettikäytössä rahoitusnäkymissä, jotka EU itselleen laatii. Tämä vaatii tiettyjä budjetti, budjettiin liittyviä valintoja. Sitten toinen seuraus valinnoista, joita tehdään, on tehty Lissabonin strategiassa. Kaikki e- tavoitteet, joita ehdotetaan, eivät aina ole pehmeitä tavoitteita voihan olla kyseessä vaikka kovatkin tavoitteet, ja silloin tulee vaikea hetki. Pyydetään uudistuksia ja sitten toteutetaan käytännössä uudistuksia. Näin on tietysti tälläkin sanottu, mutta tämän paikan ulkopuolella vaaditaan, että Euroopan tasolla ryhdytään koviin toimiin, suuriin uudistuksiin, koviin uudistuksiin. Ja kun sitten omaan maahan mennään, niin siellä näkyy sitten nämä tulokset, joten tarvitaan tällainen johdonmukainen kannanotto ja toimintamalli. Ei, ole, ei pelkästään EU tule täytäntöönpanemaan uudistuksia. Voidaan rohkaista, kannustaa tällaiseen, mutta kansallisella tasolla aika suuri osa uudistuksesta tulee tapahtumaan, joten kysymys on erittäin suuresta poliittisesta tahdosta jota pitää alkaa näyttää. Ja poliittinen sitoumus on tässä kaikkein tärkeintä. Usein sanotaan, tarvitaan enemmän sitovia toimenpiteitä. No tätä pitää kyllä hiukan, kyllä hiukan miettiä. Olen tehnyt aika moniakin ehdotuksia, mielestäni ne ovat älykkäämpiä kuin sitovat toimenpiteet. Mutta vakaussopimuskin, jossa on aika paljon sitovia toimenpiteitä, ei sekään ole onnistunut joitakin maita pistämään itseään kuriin, joten metodi ei ole kaikki, se ei kaikkea ratkaise. Metodi ilman poliittista sitoumusta, ilman commitmenttiä, se ei tarkoita yhtikäs mitään. Ja kun ajatellaan sitä taloudellista strategiaa, kyllä minulle sopii, kun jotkut sanovat, että tarvitaan enemmän sitovuutta. Mm mielellään. Mutta Lissabonin sopimus, mitä tulee taloudellisiin suuntaviivoihin, ei tästä säädä mitään. En minä tätä Lissabonin sopimusta ole laatinut, muut sen laativat ja kirjoittivat, mutta siellä ei ole mitään sanktioita tai rangaistuksia tai negatiivisia seuraamuksia silloin, on kyse taloudellisten suuntaviivojen toteuttamisesta. Katsokaa nyt vaikka 121 artiklaan, niin voitte lukea sen kunnolla, niin silloin ymmärrätte kyllä hyvin, mistä on kysymys. Poliittinen sitoumus Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla on ratkaisevaa, ja ilman tätä poliittista sitoumusta mitään ei tule tapahtumaan. Vielä lopuksi Kreikasta. Uskon, että tässä on nyt välitetty hyvä viesti, oikea viesti. On välitetty viestiä vastuullisuudesta, Kreikan hallituksessa, jonka pitää hoitaa tällaista äärimmäisen vaikeaa tilannetta. Ja se on sitä hiukan ärsyttänyt myös. Sen pitää ryhtyä kuitenkin rohkeisiin päätöksiin. On sanottu, että 11. helmikuuta, jos tämänhetkiset toimenpiteet eivät riitä, jotta saavutetaan julkisen vajeen 4 prosentilla vaje vähenee 2010 loppuun mennessä, niin ryhdytään lisätoimenpiteisiin. Me olemme sitoutuneet siihen, että valvomme tarkemmin ja enemmän, ei vain komission aloitteesta, vaan tässä on ollut apuna myös Euroopan keskuspankki ja myös kansainvälisen valuuttarahaston e- erikoisasiantuntija on ollut tässä mukana, joten todellakin olemme hyvin raamittaneet, määritelleet, rajoittaneet vastuullisuutta ja sitä aspektia. Luonnollisesti, jos on tarpeellista, tähän liittyy myös solidarisuustekijä. Kreikka on todennut, että se ei halua tähän vedota, mutta meillä on kuitenkin kaksi viestiä varattuna. Vastuullisuuden viesti ja solidaarisuuden viesti, jos se on tarpeen. Tietenkin täytyy vetää johtopäätöksiä siitä, mitä Kreikassa viime vuosina on tapahtunut. Euro alueellakin pitää toimia ennalta aktiivisemmin niin tietojen keruussa kuin itse politiikan harjoittamisessakin. Tämä kriisi on ollut myös haaste siinä mielessä, että enemmän vielä pitää täytäntöön panna koordinaatiopolitiikkaa. Joka Jokainen kriisi on oma haasteensa. Jokaisessa kriisissä pitää oppia siitä jotakin. No ne tullaan tästä oppimaan, niin kuin opittiin 30-luvun lamasta. Nyt pitää oppia myös rahoituskriisistä tästä tänä päivänä saada aikaan enemmän sääntelyä, enemmän valvoa bonuksia, enemmän valvoa pankkipolitiikkaa, mutta kaikki mahdollinen oppi pitää ottaa irti myös Kreikan tapauksesta ja muista tapauksista. Hyvät kollegat, lopuksi uskon, että täällä olen tuntenut samanlaista pyrkimystä, poliittista tahtoa harjoittaa talouspolitiikkaa ja poliittista strategiaa, joka on oikealla tasolla suhteessa tämän päivän vaikeuksiin. Kuten monet teistä olette sanoneet, niin ja tämä ei ole pelkästään yhden tai kahden henkilön vastuulla, niin me olemme kollektiivisen vastuun edessä Tämä koskee kaikkia EU-toimielimiä ja kaikkia jäsenvaltioita. Muutoin emme tule pelastamaan sosiaalista malliamme, muutoin tulemme menettämään asemamme maailmassa, joten tässä hengessä minä teitä tänään tapasin. Ja tässä mielessä jatkossakin tulen työtäni tekemään. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Oli suuri kunnia, että herra puheenjohtaja, olitte täällä ja itse puheenne piditte täysistuntosalissa Kreikassa. Sanotaan edes kafalas, eli olkoon teillä rautainen pää, jotta voitte tämän vaikean tehtävän aikana pitää kurssinne. Tämä rautapää nyt varmaan pitää tämä tehtävä kehittää itselleen.